We have uh, this morning two thematic papers. Uh... No niin, esityslistalla on pari työasiakirjaa, temaattista asiakirjaa. Pyydän anteeksi, että aloitamme vähän myöhässä. Aikataulusta meillä oli muutama asia hoidettavana. Mutta esityslistalle. Työasiakirja numero kuusi, ilmastonmuutoksen haasteet EUn taloudelle ja teollisuudelle. The co-leader Bas Eichhout. Bas Eichhout yhteisteeman johtajana tulee alustelemaan, alustamaan keskustelua tähän asiakirjaan liittyen ja sitten meille tarjoutuu mahdollisuus keskustella tästä. No niin, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and I will change to Dutch because that's my mother lung. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäpäs jatkan kotimaisella, eli hollannin kieltä käyttäen. Se vähän helpottaa omaa oloani. No niin, eli luurit korville vaan. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tarkoituksena on laajentaa keskustelua tästä aiheesta näiden kriisien jälkeen ja uusien kriisien kynnyksellä. Tässä on, usein viitataan ilmastokriisiin, mutta muitakin on olemassa, kuten elintarvikekriisi, veden puute ja metallien ja muiden materiaalin mahdollinen puute tulevaisuudessa. Ja jos pohdimme, miten kriisiin reagoidaan, niin me emme voi sanoa, että me vain palaamme tavalliseen toimintaan, vaan meidän on löydettävä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Ja tässä yhteydessä on tärkeää muistaa, että tuli mitä tuli, niin tulevan vuosikymmenen aikana Tulevan kymmenen vuoden aikana maailman väestöluku tulee kasvamaan yhdeksään miljardiin. Talous kasvaa, kaikki haluavat vaatteita, elintarvikkeita ja tuotteita, joita Euroopassa on tarjolla. Yhdeksän miljardia ihmistä kaipaavat tietenkin myöskin luonnon lähteitä. Meidän täytyy siis katsoa kulutus tottumuksiamme. Tällä hetkellä ne eivät ole hyviä, mutta kyse ei ole vain ainoastaan energiasta. Näin usein käy. Me viittaamme vain ja ainoastaan energiaan silloin, kun puhumme erilaisista ratkaisumalleista eli vähähiilisistä ratkaisumalleista. Meidän täytyy katsoa myöskin veden saatavuudesta. Joillakin alueilla vettä on vaikka kuinka paljon tarjolla, toisilla taas ei juuri nimeksikään. Sitten elintarviketuotantoon käytettävissä oleva maaperä, sitäkin on aika vähän tarjolla ja sekin on ongelmallinen kysymys, jos haluamme varmistaa biodiversiteettitavoitteemme. Ja sitten mitä tulee metalleihin tai muihin materiaaleihin, niin niitä tarkasteltaessa selviää, että puute on selvä. Me tarvitsemme tietenkin kunnollista ympäristöpolitiikkaa. Minä olen tietenkin vihreiden puolesta puhuja, mutta se ei ole, kyse ei ole vain ja ainoastaan siitä, vaan meidän täytyy ottaa huomioon tämä poliittinen jännitetila eri alueilla, kun kyse on veden puutteesta, alu, maaperän puutteesta. Näihin tullaan paneutumaan jatkossa yhä enenevässä määrin. Me tarvitsemme myöskin eräänlaista turvallisuutta. Se on tärkeää Euroopalle. Esimerkiksi erinäiset metallit, jotka löytyvät kännyköistä ja tietokoneista, niin 95 prosenttia näistä metallista tulee Kiinasta. Ja jos näiden kysyntä kasvaa, niin silloin meidän riippuvuus muista maista kasvaa, joten Euroopan pitäisi poliittisistakin syistä pohtia sitä, että miten voisimme olla varmistamassa sitä, että me voimme itse toimittaa itsellemme näitä tuotteita. Eli kyse ei ole luksuksesta, vaan tarpeesta. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla käytämme luonnon varoja. Meidän täytyy myöskin pohtia, että miten me käytämme näitä luonnonvaroja. Se on eräänlainen puoliittinen valinta. Meidän täytyy siis tehokkaammin käyttää niitä hyväksi. Meillä on olemassa mahdollisuus toimia edelläkävijänä Euroopassa, ja siitä on taloudellisestikin myös hyötyä, ja kilpailukykykin tulee Euroopassa tätä kautta parantumaan. Mutta kyse ei ole myöskään pelkästään tästä vihreämmästä politikoinnista. Mehän aina viittaamme kestävään kehitykseen, kestävään energiaan, Kyse on toisenlaisesta taloudesta, joka ei keskity vain ainoastaan muutamaan pariin vihreään kivaan tavoitteeseen, vaan kyse on tulevaisuuden taloudesta. Ja niin kuin omassa tekstistäni sanon, niin meidän täytyy näitä luonnonvaroja käyttää tehokkaasti hyväksi. Meidän täytyy siis pienemmällä määrällä saada enemmän aikaiseksi. Sitä kautta voidaan myöskin tyydyttää kasvava tarve. Mutta meidän täytyy myöskin muistaa, että kysyntä todellakin kasvaa, mutta tehokkuuttakin on lisättävä. Eli jo pienemmällä panostuksessa enemmän tuloksia, niin se ei ole helppo kaava ratkaistavaksi. Eli me tarvitsemme vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Minä viittaan tässä tähän ratkaisumalliin, joka ei huomioi ainoastaan tämän BKT-aspektin, vaan monet muutkin seikat. Lisäksi, mikä minua erityisesti kiinnostaa kuulla, on se, että mitä olette mieltä näistä konkreettisista toimenpideehdotuksista. Meidän täytyy ryhtyä nyt tuumasta toimeen. Yksi esimerkki on ETS-järjestelmä. Päästökauppajärjestelmän tehtävänähän on varmistaa, että on olemassa markkinavirikkeitä, jotka rohkaisevat CO2-päästöjen vähentämiseen. Mutta se, miten tämä käytännössä toteutetaan, niin johtaa siihen, että tätä järjestelmää ei käytetä riittävän tehokkaasti hyväksi. Me olemme myöskin päättäneet tästä grandfathering isoisa lausekkeen soveltamisesta ja muista ratkaisumalleista, eli se johtaa siihen, että hinta per tonni on noin 10-20 dollaria, mutta se on riittämätön ratkaisumalli, koska sitä kautta emme saa markkinoille innovointia aikaiseksi, koska mehän haluamme olla innovoivin alue koko maailmassa. Ja tästäpä syystä olen esittänyt ehdotuksia tähän ETS-järjestelmään liittyen, jotta hinta saadaan kohdalleen, eli että siitä tulisi todellakin eräänlainen virike, jotta yritykset ja toimijat in, haluavat innovoida. Sitten energiatehokkuus, se on toinen kysymys, johon me paneudumme. Jos katsotaan energiatehokkuutta, niin se on kaiken A ja O vähemmän energiaa kuluttamalla voidaan saada enemmän voittoa aikaiseksi, mutta meidän tavoitteemme eivät ole sitovia ja se on osoituksena siitä, että kun meidän olisi ryhdyttävä tuumasta toimeen, niin silloin emme ole päättäväisiä. Joten meidän pitäisi katsoa, mikä se todellisuus on. Eli meidän tulisi sanoa suoraan, että me tarvitsemme todellakin sitovia energiasäästötavoitteita. Ja tämä pätee myöskin rahoitus- ja verotuskysymyksiin liittyen, jos haluamme varmistaa, että luonnonvaroja käytetään järkevällä tavalla ja ympäristöä suojellaan. Eli nämä ovat perustavaa laatua olevia uudistuksia, jotka odottavat meitä, ja jos emme kykene näitä muutoksia tekemään, niin silloin olemme jättäneet käyttämättä tämän mahdollisuuden. Ja lopuksi vielä, herra puheenjohtaja, viittaan täällä aivan tietoisesti myöskin ilmastonmuutoskysymykseen. Mutta niin kuin alkuunkin sanon, kyse on tehokkaasta luonnonvarojen käytöstä. Eli kyse ei ole vain ainoastaan energiasta, meidän täytyy ottaa huomioon vesihuollosta, maataloudesta. Eli kysehän on tulevaisuuden keskeisimmistä taloudellista toiminnasta. Ja meillä nyt on poliittinen mahdollisuus toimia edelläkävijänä tai olla jälkijunassa mukana tulija. Me toivomme ainakin olevamme edelläkävijöitä, innovoivia, kilpailukykyisiä, jos emme siihen jos emme siihen kykene, niin silloin siinä käy niin, että me olemme muuhun maailmaan verrattuna katsottuna, taloudellisesti katsottuna jälkijunassa tuleva porukka, ja sitähän me emme tietenkään toivo. Eli minua nyt todellakin kiinnostavat kollegoiden kommentit, ja vielä kerran kiitoksia mielenkiinnostanne. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. No niin, arvon kollegat, nyt voitte esittää kysymyksiä ja kommentteja. Permans, olepas hyvä. Merci beaucoup, merci de... Kiitoksia. Kiitos tästä puheenvuorosta. Joskus tuntuu siltä, että nämä kysymykset eivät ole aina kriisin ytimessä. Nehän täytyy ottaa mukaan tähän diagnoosiin, joka tilanteesta tehdään, ja myöskin siitä, siihen strategiaan, jota käytetään kriisistä ulos pääsemiseksi. Kun näitä haasteita katsotaan nyt läheltä, niin en voi olla palaamatta meihin itseemme. Ennen kriisiä, silloin kun oli Saksan puheenjohtajakausi, maaliskuussa 2007 määriteltiin tämä strategian sisältö. Ja siinä, tehtiin, siinä yhteydessä tehtiin aivan hyvä diagnoosi sen toimintamallista. Mikä ongelma minulla sitten on, on liittyy siihen, että minkälaisia johtopäätöksiä tästä arviosta tehtiin ja tästä strategiasta, olivatko ne hyviä. Tässä meidän mietinnöllämme on hyvin tärkeä rooli, nimittäin tähän asti on tehty niin, että on luotu, luotu lainsäädäntöpuitteet tälle sektorille – ja on puhuttu suorista investoinneista julkisella puolella. Me tarvitsemme julkisia investointeja ja unionin täytyisi niitä tehdä, jotta se voisi toteuttaa kaikki ne hankkeet, joista olemme puhuneet. Muutamia hankkeita ja ajatuksia liittyy siihen, mitä, minkälaisia interventioita EU voi tehdä. No, tietenkin tutkimus ja kehitys ja tutkimus, mutta myös sen lisäksi pitäisi perustaa, perustaa verkosto. Se onkin haaste, te tiedätte, miten yhteistyössä käy, aina tarvitaan välitysmiestäkin, mutta tässä yhteydessä eh, tässä yhteydessä pitää muistaa, että komission pitää itseensä vastuullisena. No sitten hinta. Investoinnin hinta, sen täytyy olla sopiva. Se ei saa estää kuluttamista, eikä se sitten saa energia-alalle luoda uutta köyhyyttä – Tämä ei kuitenkaan toimi aivan tyhjössä, koska meillä on sääntelymahdollisuus olemassa. Ja siihen sitä pitäisi tarkastella lähemmin. Kaksi ajatusta on vielä mielessäni. Meidän ö, temaattinen apulaisesittelijämme on tästä puhunut ja pitäisikin miettiä, että miten me reagoimme ideaan. Pitäisikö Euroopan unionin keskustella näistä toimituksista kolmansien taho, tahojen kanssa? Siis pitäisikö unionin yhdessä yhtenäisenä neuvostella kolmansien maiden kanssa näistä kaasu- ja muista toimituksista Venäjän kanssa, eikä sillä tavalla, että kukin maa yksikseen neuvottelee? Sitten vielä toinen asia. Olen kollegani kanssa puhunut tästä asiasta ja olen vähän sitä mieltä, että jos energian eh, käyttötottumukset muuttuvat ja hiilidioksidipäästötkin, niin ei ole kysymys vain siitä, kuinka asiat esitetään, vaan eikä BKT osuuksien prosenttiluvuista, vaan tähän kaikkeen pitää ottaa muitakin indikaattoreita mukaan. Se edellyttää tietenkin paljon työtä ja sillä tavalla nämäkin asiat, kun otettaisiin julkisen keskustelun mukaan, niin siitä voisi olla hyötyä nyt käynnistyneelle keskustelulle. Kiitoksia seuraavana kollega Pietikäinen. Thank you and um, thank you for the excellent work. Kiitoksia tästä loistavasta työstä. Haluaisin vain korostaa muutamia seikkoja. joiden toivoisin olevan tässä loistavassa mietinnössä. Ensinnäkin haluaisin hieman jatkaa tästä hinnoittelumekanismista. Mikä vaikutus tässä on luonnonvaroihin, luonnonvarojen hintoihin, uusiutuviin energialähteisiin ja niin edelleen. Aina kysymys ei ole tuista tai tällaisista ulkoisista mekanismeista, vaan tämä voidaan tehdä myös lainsäädännön kautta ja meidän pitäisi tämä nyt tässä tuoda takaisin tähän. Tämä hän nähtiin jo rahoituskriisissäkin, markkinat itsessään eivät aina voi olla tehokkaita. Jos me haluamme auttaa markkinoita tässä nyt asettamaan oikean hinnan CO2-päästöille. Esimerkiksi jos me haluamme, sanotaan nyt vaikka ottaa CO kaksi päästöt IPPC-direktiivin tai asettaa limi, ö, rajoja tälle, niin tehokkaasti voitaisiin toimia niin, että asetetaan mekanismit käyttöön ja markkinat sitten ratkaisivat, mikä on edullisin tai paras tapa saavuttaa tavoite. Joten rohkaisisin, että tarkasteltaisiin lainsäädännöllistä sääntelykehystä ja ympäristökysymyksiä hieman lähemmin. Tämä liittyy myös esimerkiksi ekosuunnittelu direktiivin, jossa me asetimme rajoituksia. Ajatellaan nyt vaikka luonnonvaroihin tai päästö, päästötasoihin tuotteille, joita tuodaan EU-markkinoille. Tällä on suora vaikutus myös Kiinaan tai esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Venäjään. Sitten hinnoittelusta. Meillä pitäisi olla tässä viittaus talousarvioon ja tukijärjestelmiin. Meillä on valtaisa hiilen tukijärjestelmä. Me tuemme noin neljä kertaa enemmän kuin mitä uskomme, että voimme luoda hinnaksi tämän huutokauppajärjestelmän kautta, joten pitäisikö me nyt ihan ensimmäiseksi lopettaa tämä tukeminen, käydä läpi kansalliset ja EU-talousarvio ja lopettaa tällaisten ympäristön kannalta haitallisten järjestelmien tukeminen, kenties tällaisen viiden vuoden siirtymäkauden kautta tai muuten. Ja nyt minun täytyy vielä tässä puuttua kansallisvaltioiden yli velko, velkaantumiseen. Tämä on yksi näistä keinoista, miten yli velkaannutaan sitten. Haluaisin tässä nyt vielä korostaa innovaatioiden osalta julkisen ja yksityisen kumppanuutta. Jos meillä on vain julkista, julkisia rahoja, niin ei saada sellaisia resursseja kuin tarvitaan. Meidän täytyy aina miettiä, millä tavalla voidaan kannustaa yksityisen sektorin varoja menemään tänne suuntaan. Entä jos meillä olisi osittain eurooppalaista rahoitusta eurooppalaisten rahastojen kautta ja sitten kansallista rahoitusta alle 30 prosenttia ja sitten loppu, loppu kerättäisiin yksityiseltä sektorilta. Sitten vielä kaksi seikkaa lyhyesti tähän loppuun näistä kysymyksistä. Haluaisin, että palaisimme vielä niin, niihin ponnisteluihin, mitä me voimme tehdä yhdessä tässä liike-elämän tieteellisen yhteisön eron kanssa. Ja tämä linkitettäisiin EU 2020 strategian, koska meidän tehtävänämme on varmistaa, miten me pääsemme pois tästä resurssitehokkuuskriisistä, mitä pitää tehdä sääntelyn osalta, talousarvion osalta, rahoitusmekanismien osalta niin, että voidaan muuttaa tässä päätyä taas oikealle polulle. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Kiitos mahdollisuudesta puhua tässä. Minä haluaisin puhua esittelijälle kahdesta asiasta. Mikäli tietoni ovat oikein, niin tämä päästökauppa ei ole vielä alkanut Euroopassa, se on vasta 2012. Mutta mitä nyt tässä edessämme on, on tämä Kioton jälkeinen kiintiökauppa, joka on olemassa oleva järjestelmä maiden välillä. Eikä kovin monia eh, toimia ole, mutta joitakin on sellaisia, missä jossa on Latvia, Unkari, Unkari Japani. Tällainen, e, tämä on aivan e, todellakin Kiotoon liittyvä, Kiotoon liittyvä No nyt kun nämä EDS-muutokset, puhumme niistä, niin en ole kovin optimistinen sen suhteen. Ensinnäkin meidän täytyy tämä no, nykyinen järjestelmä ottaa vakauttaa, ja tämä perustettiin 2008. Tiedän, että kahdeksan maata oli aikana sitä mieltä, että että olosuhteet ovat e- eri, erityiset ja että 10 prosenttia näistä päästöoikeuksista oli tässä kuviossa. Siis jos me nyt ryhdymme muuttamaan tätä, meidän täytyy olemassa olla olevat päätökset. Ja jos järjestelmä ei ole käynnissä eh, vuoteen 2018, Eh, mennessä, niin en ole kovin myönteisellä mielellä, sillä jos tämäkään ei ole toiminut, niin enkä myös ymmärrä, kuinka hintoja voitaisiin säädellä. Eh, tässähän on vain lähtöhinta päästökauppaan. Jos joku tulee ostamaan EDS-kiintiöitä EU-sta, niin hinta nousee. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että minimihinta se voidaan määritellä, mutta se ei ole mikään loppuhinta. Jos me nyt puhumme siitä, että me asetamme näille hinnan, niin ei se ole mahdollista. Meidän pitäisi ottaa nykyinen järjestelmä käyttöön nykyelämässä eikä lykätä sitä. Kiitoksia seuraavana kollega Engel. Monsieur le Président, j'ai deux choses essentiellement. La première est que... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten täällä on sanottu, niin asian kanssa pitää, pitää toimia ja pitää pyrkiä vihreään talouteen. Minä epäilen tätä mahdollista eh, vihe, viherrystä ja sen lisäarvoa. Minulla on hyvin vahvoja eh, epäilyksiä, eh, erityisesti sen suhteen, että vihreä talous voisi kaiken nykyisen korvata. Loppujen lopuksi on niin, että uusia työpaikkoja voitaisiin olla tämmöisessä kaunissa vihreässä valossa. Mutta en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että tämä talouden viherulottuvuus korvaisi merkittävällä tavalla kaikki talouden sektorit sellaisena kuin me tunnemme. Ja nyt minä kysynkin sitä, että onko paikallaan toimia sillä tavalla, E, että me ikään kuin olemme siirtämässä kaiken vihreäksi. Varsinkin kun Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja e, eräissä Aasian maissakin epäillään, että tässä järkevässä ajassa kyseinen siirto ei ole mahdollinen. Toinen huoleni, jonka olen jo aikaisemminkin tuonut esille, Tämä on suorasta filosofista, mutta kovin monet eivät ole kanssani halunneet tästä keskustella. Niin on kysymys käsite, että mennään pitemmälle kuin BKT. Eli e, jos volyymi, kasvuvolyymi on käytännössä nolla, niin, niin että Eurooppa voisi silti kukoistaa nollakasvulla. Mehän tiedämme kaikki, että tämä kasvuprosentti viime vuosina ei, ei, on ollut sellainen aikaisemmin, että me emme enää samoihin tuloksiin pääse. Ja ongelmia on esimerkiksi sosiaaliturvan rahoituksesta. No, sitten syntyykin heti välittömästi kysymys, että miten tähän taloudelliseen kuvioon saadaan, eh, miten voisi kaikki sosiaaliturva tulla rahoitetuksi, jos ei kvantitatiivista kasvua synny? Me olemme aivan liian vähän tästä asiasta puhuneet, varsinkin kun pitää muistaa se, että tässä edessämme on hyvin matalan kasvun kausi tulossa. Ja pitkä, matalan, heikon kasvun eh, kausi, kun on edessämme, niin sosiaaliturvan rahoitus on, on todellakin koetuksella. Toivoisin todellakin, että tämä näkökanta otettaisiin välittömästi mukaan näihin päätelmiin, eh, jotka me nyt tästä kriisi, eh, kriisin jälkihoidosta teemme. Eli me puhumme tulevaisuudesta, niin me nykytilanne mukaan. Kiitoksia seuraava kollega Högmark. Thank you very much, Mr. Chairman, and thanks for the... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset tästä esityksestä. Joitakin asioita todella lämpimästi tuen, esimerkiksi tarvetta uudelle YMPlle, ja toisista asioista taas en ole aivan niinkään vakuuttunut. Aivan niin kuin edellinen puhujakin juuri mainitsi tuossa kriisin, niin meidän täytyy olla selville siitä, että me emme ole kriisin jälkeisessä tilassa, vaan me olemme menossa kohti uutta aikaa, jota meidän täytyy valmistella. Meillä on myös 30 vuoden merkittävä maailmantalouden kasvu takanamme. Eikä tässä ole kysymys pelkästään tästä, vaan myös 30 vuodesta yllättävää kehitystä. Jos tämä asiakirja olisi kirjoitettu 30 vuotta sitten, niin se olisi saanut varmasti vahvasti inspiraatiotansa Rooman klubista, joka ennakoi, että suurimmasta osasta raaka-aineista tulee pulaa. Kupari olisi loppunut, monet muut raaka-aineet energia olisi lopullaan ja niin edelleen, niin edelleen. Joten tuolloinhan tuo oli varsin synkkä kuva. Ja asiat eivät sitten mennätkään tällä tavalla 30 vuotta sitten. Me olemme nähneet puolijohdannaisten tulon markkinoille, uusien raaka-aineiden tulon markkinoille, ja nämähän ovat muuttaneet vahvasti talouden logiikkaa. Samoin on myös, myös syntynyt uusia energialähteitä. Ja se seikka, että nämä viimeiset 30 vuotta ovat olleet sellaisia, että olemme nähneet maailman väestön ja heidän ympäristönsä muuttuvan. Siis suuri osa ihmisistä alaa elää kohtalaisessa vauraudessa. Yhdestä miljardista neljään miljardin ihmistä nyt asuu kohtalaisessa vauraudessa. Ja tämä on valtaisa muutos ihmisten arvossa, ihmisten mahdollisuuksille. Mutta tämä myös liittyy ympäristön mahdollisuuksiin. Ja tänä päivänä, kun tarkastelemme energialähteitä, meillä on käytössä uusia energialähteitä. Joitakin voidaan jo, voitaisiin käyttää jo paljon enemmänkin. Ja se oletus, että että raaka-aineista tulee pullaa, on tasan yhtä varma kuin se oli 30 vuotta sitten. Esittelijä mainitsee maan maapulaan, maaperän pulaan. No minä en ole yhtä mieltä tästä. Meillä on maailmassa valtaisia alueita, enkä minä puhu tässä Amazonasista, vaan meillä on valtaisia alueita, joita ei käytetä maas, maatalouteen. jos niitä käytettäisiin maataloustuotantoon, niin silloin voitaisiin vastata eh, elintarvikekriisiin, mutta voitaisiin myös vastata esimerkiksi erilaiseen bioenergiatarpeeseen. Samalla nähtäisiin myös eh, sellaisten maailman alueiden kasvu ja kehittyminen, joilla ihmiset edelleen alavat köyhyydessä. Otetaan nyt vaikka yhdeksi esimerkiksi valtaisat alueet Afrikassa. Joten meillä täytyy olla hieman parempi aikaperspektiivi nyt tässä. Ja minun mielestäni on erittäin tärkeellistä tähdellistä nyt tässä toimia, niin kuin toinen kollega sanoi. Meidän täytyy tässä tarkastella erilaisia tukia koska niillä tupataan minimisoimaan kehitys. Mutta olen myös sitä mieltä, että meidän pitäisi varoa näitä erilaisia verotusehdotuksia. En minä oikein ymmärrä, että jos me haluamme, että mm, köyhemmillä maailman alueilla olisi enemmän investointeja, niin miksi sitten rahoitusliikkeitä pitäisi verottaa? Koska loppujen lopuksihan tämä tarkoittaa sitä, että Tästä tulisi kalliimpaa ja maailman vähemmän kehittyneet alueet saisivat vähemmän pääomaa. Ja siemenellä oleva kehitys ei sieltä kehittyisi minnekään, joten meillä pitäisi puheenjohtaja olla vähän parempi aika perspektiivi tässä. Kiitoksia. Vielä kuusi kollegaa ovat pitäneet puheenvuoroa. Eli... Ata Hübner, Mrs. Jakonsari, Sven Giegold, colleague Huntis and Thomas Mann. So the next... Eli seuraavana kollega Vaikela. Thank you, Mr. Chairman. I... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Myönnettäköön, että tämä vihreä sävy tässä minua kiehtoo. Ja onnittelut esittelijälle tästä jäsentelystä. Mielestäni se antaa monia mahdollisuuksia politiikan luomiselle tällä saralla. Pari pienen pientä huomiota tai oikeastaan kysymystä. Ensinnäkin pientä tekopyhyyttä on havaittavissa silloin, kun puhumme energialähteistä, jos vaikenemme ydinvoiman suhteen. Mehän olemme kaikki tottuneita siihen, että kaikkialla unionissa on olemassa epävirallisia päätöksiä, että tätä asiaa ei enää käsitellä, mutta kuitenkin se on tärkeä tulevaisuutta koskettava kysymys. Monissa maissa ydinvoima on hyvin merkittävässä asemassa. Omassa maassani kolmas osa energiatarpeesta katetaan tästä yhdestä ainoasta ydinvoimalasta. Kyllä meidän täytyisi ottaa riskiä, ottaa tämä asia esille ihan konkreettisella tavalla. Toinen kysymys. Haluaisin korostettavan enemmän tätä vesipulaan liittyvää ongelmaa. Toki me voimme keskustella siitä, että mistä maaperä olisi löydettävissä tai raaka-aineita, mutta mehän tiedämme, että vettä on olemassa vain yhdessä muodossa ja on veden puute on Afrikalle ja suurelle osalle Aasiakin eri suuri ongelma, joten ehkäpä meidän tulisi tässä tekstissä puhua hiukkasen enemmän tästä veden puutteeseen liittyvästä ongelmasta. Match. Kiitoksia Donata Hübner. Why we really need... Niin, en tiedä, mitä varten meillä täytyy olla tällaista ilmastoa ilmastokestävää kasvua. Me haluamme tietenkin kaikki saada parempaa elämänlaatua, emme pelkästään itsellemme, vaan myös lapsillemme. Meidän täytyy sen lisäksi myös valmistautua siihen, että globaali talous, globaali talous saa monta miljoonaa uutta kuluttajaa. Mikä minun mielestäni tästä lähestymistavasta puuttuu täysin, on, että meidän täytyy ottaa huomioon se, että ilmastonmuutos vaikuttaa hyvin eri tavalla alueellisesti Eurooppaan. Unionissa me emme pääse siitä, että hyvin voimakkaasti tämä on alueellista. ja vaikuttaa kaupunkeihimme täällä. Ei ole kauaa siihen, kun tulvat ja kuivuudet eh, aiheuttavat eh, meille eh, liikkumiseen hankaluuksia. Sen lisäksi tämä vaikuttaa myöskin teollisuuteemme ja nostaa hiilin, hiilen päästön hintaa. Kun me muistamme tämän voimakkaan asymmetrisen vaikutuksen, niin meidän täytyisi pystyä vastaamaan ilmastonmuutokseen. Kehitys tulee olemaan eri tasoista eri puolilla Eurooppaa tästä asymmetriasta johtuen. Kaikki valta ja velvollisuudet, joita paikallisviron omaisilla on, nehän ovat hyvin erilaisia eri maissa. Mutta periaatteessa on niin, että kun katsotaan eh, nykyisen julkisen sektorin päätöksentekoprosessia, niin joka päivä päivittäin tehtävät valinnat vaikuttavat ympäristöön negatiivisesti tai positiivisesti. Riippuu siitä, käytetäänkö puhdasta teknologiaa eh, rakennusten lämmittämisessä – ja miten jätteistä eh, hoidetaan, miten maankäyttö menee, liikennekysymykset. Kaikki nämä päätökset eh, vaikuttavat hyvin paljon. On kiistämätöntä, että kansalliset eh, strategiat edellyttävät eurooppalaista yhteistoimintaa ja globaalia yhteistoimintaa, mutta aluetasoa ei pidä unohtaa. Erityisesti näin on kustannusten osalta. Paikallisbudjetissa täytyisi myöskin heijastua se, minkälaisia prioriteetteja meillä on, koska muutenhan lainsäädäntö ei toteudu tehokkaasti. Kiitoksia. Puhun suomeksi tätä tulevaa raporttia, kun sitten joskus arvioidaan, niin varmasti yksi mm, kriteeri tulee olemaan se, että onko siinä mitään sellaista, joka ennustaa tulevaisuudessa esimerkiksi niitä kriisejä, joita mahdollisesti tulee. Ja kun kollega Högmark sanoi, että esimerkiksi maata on maailmassa, niin varmasti maata on aika paljon, mutta sitten jos ajattelee toisinpäin, että miksi tänä päivänä Arab, rikkaat arabimaat, kiinalaiset ostavat kiihtyvällä vauhdilla maata Afrikasta, miksi venäläiset ostavat maata Suomesta, niin kyllä tämän markkinalogiikan mukaan vastaus on siihen, että maata, ma, maasta tulee yksi semmoinen kenties keinotteluväline, joka aiheuttaa tulevaisuudessa jonkun kuplan. Ja jos me vähäkään pystytään ennakoimaan näitä tulevaisuuden kriisiä, niin sillä on suuri arvo tälle meidän raportille. Varoisin sitä, että äh, asetetaan, äh, siis kyseenalaista ei missään tapauksessa voi vihreää älykästä kasvua, mutta se, että jos se asetetaan vastakkain sille perinteiselle ikään kuin teollisuudelle ja muulle, niin se on minusta samantyyppinen virhe, kun aikaisemmin eh, asetettiin vastakkain esimerkiksi savupiippujen, eh, savupiiput ja paperiteollisuus ja uusi teknologia 10-20 vuotta sitten, kun kävikin niin, että esimerkiksi paperiteollisuudesta tuli sitten huipputekniikkaa että tällä tavalla pystyttiin muuttamaan sitä kasvuluonnetta. Ja nyt sitten tässä raportissa olisi arvokasta, jos voisimme konkreti- konkretisoida sitä, että mitä tämä vihreä kasvu teollisuudessa saattaa merkitä. Ja sitähän kuitenkin jollain tavalla pystyy jo konkretisoimaan. Se on älykkäämpää energiapolitiikkaa, vihreää paperiteollisuutta, älykästä autoteollisuutta ja niin edelleen. Tällaisia visioita pitää ehdottomasti olla tässä raportissa. Esimerkiksi tämä Islannin tulivuoren purkaus oli semmoinen aika järisyttävä todistus monesta asiasta ja kun itse rakastan konkretiaa, niin ajattelisin, että senhän periaatteessa pitäisi aiheuttaa nyt Euroopassa sen rautatieliikenteen renesanssin. Että siitä vedettäisiin sellainen johtopäätös, että rautatieliikenne on erittäin tärkeä. Mä väitän, että käy päinvastoin, että kun velkaantuneet kansantaloudet ja Euroopan unioni ja kaikki supistaa budjettia, niin juuri tämmöistä niin kuin rautatieliikenteestä ja muussa sitten loppujen lopuksi supistetaan. Eli tuon raportin ja tämän vihreyden ja vihreän kasvun sitominen tähän konkretiaan, mitä nyt tapahtuu, niin siinä voisi tuoda jotain lisää tähän, tähän meidän raporttiin. Sven. Sven, olepa syvä. Well, I think that the, this dis- niin minä olen sitä mieltä, että tämä keskustelu on nimenomaan oleellista sen kannalta, että pääsemmekö saammeko nyt tähän kriisiin sellaisen sellaisen otteen, että siinä puhutaan kriisistä, eh, kriisistä ja toisaalta sitten uusista mahdollisuuksista. Jos me nyt onnistumme ylittämään nämä perinteiset eh, kuilut eh, ja mm, lain jotka ovat olemassa, siis meillä on talous ja sitten koko maailman tarpeet. Jos me saamme nämä toiveet yhdistettyä ja saamme tämän kaikki suurempaan taloudelliseen kontekstiin, niin silloin meillä e, silloin me voimme saavuttaa konsensuksen eri parlamenttiryhmien välillä. Siksi mielestäni se on tärkeää. Siksi keskustelu on niin tärkeää. Minä haluaisin nyt viitata eräisiin mainittuihin seikkoihin. Herra Högmark, on hyvin tärkeää, että tämä mietintö 30 vuotta sitten kukaan ei olisi vihreän, vihreiden puolelta täl, tällaista voinut kirjoittaa. Nämä päätelmät ovat hyvin erilaiset kuin mitkä vihreän liikkeen alkuperäiset tavoitteet olivat. Haluaisin korostaa sitä, koska jollakin tavalla tämä eh, mietintö, jossa on tiettyjä instrumentteja, välineitä, joilla käydään ongelmien eh, kimppuun, niin täällä on ajatuksena, että markkinat ovat se, jonka avulla sitten tavoitteisiin päästään. Sitten eh, tämä eh, lähes uskonnollinen vihreä käsitys kasvusta. Ei se ole mikään ideologinen käsitys. Ei sanota, että kasvu on paha tai hyvää, vaan aikaisemmin vihreässä liikkeessä sanottiin, että emme halua kasvua. Mutta nyt sanomme, että BKT ei ole tapa mitata hyvinvointia. Siksi täällä sanotaan, että meidän täytyy otettamme maapalloon muuttaa ja siihen, kuinka tuhoamme maapalloa. Mutta miten BKT sitten tähän liittyy, niin hyvistä, hyvästä syystä tämä raportti ei siihen puutu. Tässä on johdonmukaisuutta sen ajatuksen suhteen, että planeettaamme on suojeltava – ja samalla voitaisiin myös ottaa mukaan kanta, joka ei ole perinteinen vihreä kanta. Ja tämä on avainkeskustelu nyt. Siksi pyydänkin, että, että jos me puhumme BKTn noususta, niin pitäisikö miettiä, miettiä, että olisiko tässä hyväksyttävä kanta, eli tavoite ei olisi tavoite itsessään. Meidän täytyy selkeät rajat määritellä planeettamme käytölle. Sitten kysymys, mikä vihreän talouden ulottuvuus ja laajuus voisi olla – niin siitä me pääsemmekin toiseen mielenkiintoiseen ajatukseen, jos haluamme kuilut ylittäviä siltoja rakentaa. Vihreässä eh, taloudessa meillä on hiilivoimaloita, meillä on ydinvoimaloita, meillä on saastuttavia autoja, meillä on lihan eh, kulutusta paljon ja perinteistä eh, karjan kasvatusta sitä varten – No, meillä on uuden tyyppistä kasvua. Täällä on vihreille tullut sähköautoja ja vegeruokaa. Uusia, uusiutuvia varoja kemian teollisuuteen, uusiutuvia varoja. No ei nämä ole nyt kuitenkaan sellaisia keinoja, joilla me pääsemme tasapainoon, koska planeettahan kuitenkin tuhoutuisi vielä tämän vanhan teollisuuden aiheuttamien ilmiöiden takia. Kulutusteollisuus pitäisi korvata sellaisella teollisuudella, joka säästää planeettaamme ja joka kuitenkin ylläpitää ihmisten hyvinvointia. Tämä voisi yhdistyä aivan selkeästi BKTn kasvuun ja työllisyyden vahvistumiseen. Eli näin nämä asiat olisivat yhdistettävissä. Lopuksi vielä voitaisiin sanoa, että Rooman klubi oli väärässä ja samanlaisia profetioita äh, loppuvista resursseista on tehty ja onhan se ihan mahdollista, että tämä on oikea ajatus. Ja kyllä ihmisen kekseliäisyys mahdollisesti löytää ratkaisuja, mutta se on kuitenkin tällainen vain veikkaus. Kukaanhan ei tiedä, että löytyykö usea kaasuvaroja, miten me voimme korvata nykyiset, löydämmekö sellaisia vai emme. Joillakin markkinoilla jo vaikeuksia onkin ja talousongelmia siitä syntyy. Meillä on paljon tällaisia mainstream-tutkimusinstituutioita, jotka tutkivat loppuvia luonnonvaroja. Ja hyvin suuri vaara tästä on taloudelle, jolle näille avainresursseille löydetä korvaavia muotoja. Taloustieteilijä, jota ohjaa varovaisuuden periaate, sellaisena sellaisten ihmisten on mietittävä tarkkaan, kuinka olemassa olevia resursseja käytetään. Nyt haluaisin, että me suhtautuisimme tähän keskusteluun todella vakavasti ja että korvaisimme tai saisimme yhteyden tähän vanhaan ideologiaan ja rakentaisimme jotakin uutta, sillä tavalla, että tämä valiokunta voisi sanoa, että ylitimme vanhat ideologiset rajat. Kontis. Kollega Kontis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την σοβαρή δουλειά και για το κείμενο που έχει κάνει. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todellakin kollegaa kiittää oikein hyvästä työstä. Hän on hyvin selvällä tavalla esittänyt asioita. Hän sanoi, että tässä ei ole kysymys pelkästään talous- tai rahoituskriisistä, vaan tässä on kysymys myös ympäristökriisistä ja energia- ja elintarvikekriisistä samaan syssyyn. Kun tarkastellaan laajemmin näitä asioita, niin tämä kenties auttaa meitä mm, ymmärtämään tämän monitahoisen kriisin laajuuden. Esittelijä on myös korostanut, että kehitys ei merkitse pelkkää BKT, vaan todellinen vauraus, todellinen hyvinvointi on eri asia. Kreikassa sanotaan joskus, että ää, luvut joskus voivat näyttää oikein kauniilta, mutta ihmiset voivat huonosti. On todella tärkeää tätä asiaa katsoa silmästä silmään ja näinhän tässä mietinnössä todella tehdään. Tässä on monia muitakin tärkeitä asioita, esimerkiksi ydinvoima. Tämä on yksi osa keskustelua ja tämä on nyt palannut takaisin keskustelujen eturintamaan. Tsernobylin muistot ovat vielä hyvin tuoreina muistoissamme, muistissamme. Ja meidän täytyy muistaa, että ei tässä nyt mitään nopeita taloudellisia fiksauskeinojakaan ole. Meidän täytyy hyväksyä se, seikka että elintarvikekriisikin jyllää. Ja meidän täytyy tunnustaa, että ydinvoima vaihtoehtoon liittyy myös ympäristökysymysmerkkejä. On tärkeää, että nämä asiat tuodaan esille, kun me tarkastelemme tulevaisuutta. Meidän täytyy esittää näitä kysymyksiä ja meidän täytyy todella vilpittömästi tarkastella ongelman diagnoosia Haluaisin siirtyä seuraavaksi työsekirjan kahteen aspektiin ja siinä sitten on oma puheenvuoroni ensinnäkin poliittinen tila. Meidän täytyy miettiä tässä nyt erilaisia kysymysmerkkejä, joita tähän liittyy. Meidän täytyy tarkastella sitä, millä tavalla asiat käytännössä toimivat. Haluammeko me olla tiukempia, vaativampia niiden politiikan toimien osalta, joita me sovellamme esimerkiksi teollisuusmaihin. Koska tällä hetkellä me luomme uusia markkinoita ja näillä uusilla markkinoilla – voitto. Halu on tietysti läsnä, koska tässähän tietysti voitolla, voiton tavoittelulla on oma ö, roolinsa. Onko tämä validia kritisismiä tällaista, kritiikkiä tällaista kauppajärjestelmää vastaan, joka meillä on? Haluammeko me muuttaa todella näitä päästöjä? No mikä tässä on todella logiikkana tämän järjestelmän kanssa? Kenties kollega voi, esittelijä voi tähän vielä puuttua. Sitten viimeinen kysymykseni liittyy rahoitukseen ja teknologiaan, yrityksiin, liike-elämään. Kysymys kuuluu näin. Missä on tämän siirtymän? Mihin? Kuka sen maksaa? Tullaanko tässä nojaamaan entistä enemmän rakennerahastoihinkin? yritykset tuppaavat äh, kehittymään monopoleiksi tällaisessa tilanteessa. Ja viimeisenä Thomas Mann. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kollega Giikoltille ja kumppaneille täytyy sanoa, että ympäristönsuojelu ei ole enää vihreiden puolueiden omima asia. Kyllä onneksi monet muutkin puolueet ovat tarttuneet tähän asiaan ja on hienoa, että me teemme yhteistyötä vihreiden kanssa. Se on järkevää, mutta meillä on vastuu katsoa tulevaisuuteen kestäviä politiikkoja pitää löytää ja minä uskon, että monilla saroilla kestävyydestä keskustellaan. joskus jopa keskustellaan siitä, että mitä voidaan toteuttaa nyt ja mitä vasta toi, todelli, toi tulevaisuudessa. Ja minun mielestäni olisi järkevää lähteä keskustelemaan todellakin aikataulutuksesta eikä niinkään filosofoinnista. Mutta meidän täytyy aina pitää mielessä, että me olemme nyt taloudellisen ja sosiaalisen kriisin kourissa. Niin kuin edellinen puhujakin totesi, elämme keskellä elintarvikekriisiä tässä yhteydessä voimme ottaa huomioon myöskin liikennealan kriisin ja niin poispäin, joten meidän pitäisi keskittyä johonkin seikkaan. No, kollega Peresillä tuskin tulee olemaan helppo tehtävä integroimaan eri asiakirjoja yhteen, jos tavoitteena on saada konkreettisia tuloksia aikaiseksi. Mutta minun mielestäni hyvä on todeta, että meidän pitäisi tutkia asi eurooppalaisen energiaverkostojen rahoitettua kattavuuskysymykset. Komission jäsen Oettinger varmaankin tulee tähän paneutumaan. Me olemme kyllä kuulleet rohkaisivia sanoja hänen puolelta. Mutta me tarvitsemme myöskin rahoitusta ilmastonmuutoksen vastaisen toiminnan toteuttamiseksi. Ja aikanaan nykyinen liittokansleri Merkelkin on saanut paljon aikaiseksi ja hän tulee tekemään kaikkensa, jotta 2020-2020 tavoitteet saavutetaan. On tietenkin selvää, että kaikki joutuvat toimimaan omilla ratkaisumalleillaan. Ei siihen löydy one, fits, one solution fits all ratkaisumallia. Me, meidän täytyy myöskin muistaa, että monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on vahva teollisuuden perinne valloilla ja tätä täytyy myöskin tarkastella. Sitten tämä Tobin text-ratkaisumalli, niin No, myrkki siihen, mutta mitä tulee CO2-veroihin? No, täytyy ottaa huomioon myöskin sellainen seikka, että sille yritetä vain ja ainoastaan paikata budjettivajeet, vaan että me panostamme oikeisiin aloihin. Ja viittasitte myöskin eurooppalaisen globalisaation rahastoon. Tuo, onneksi meillä sellainen rahasto on olemassa. Työttömät voivat siis osallistua uudelleenkoulutus toimenpiteisiin. Me tarvitsemme ehkä sellaisen proaktiivisemman lähestymistavan, eli meidän ei tulisi panostaa vain ainoastaan näihin mainitsemiin vihreisiin alueisiin. Kyllä meidän täytyy ottaa huomioon myöskin muut alat. Jo työllisyyttä käsittelevässä valiokunnassa tätä käsitellään joka päivä. Minun mielestäni meidän täytyy osoittaa, että Eurooppa ei ole vain puhunut, vaan on ollut myöskin sanojensa mittainen toimija. Eli me tarvitsemme järkeviä ratkaisumalleja, mutta se edellyttää myöskin projek- prioriteettien asettamista ja siinäpä kollega Bermans Beresille melkoinen työmaa. No niin, olkapas hyvä esittelijä. Let me... Kiitoksia kaikille, kiitoksia panoksestanne tähän keskusteluun. Aloitan tässä sanomalla, että en minä tässä mitenkään ajaa pelkästään vihreää asiaa tahallisesti tämä brittikollegalleni Tämä ei ole mikään Rooman klubi raportti. Rooman klubi äh, asiakirja oli aivan eri asia. Jos tätä tarkastellaan, niin tämä on täynnä innovaatiota, markkinasuuntautuneisuutta, paljon uusia asioita ja kollegahan tämän jo mainitsi, tässä on paljon uutta. Me tarvitsemme, me kat, etsimme uudenlaisia koalitioita ja uudenlaista tulevaisuuden taloutta. Kyllä minä olen vihreästä puolesta, mutta tämä, <laughs> puolueesta, mutta tämä nyt on vain sattuma. Ei tämä ole puhtaasti vihreä työasiakirja, vaan tämä on asiakirja, jossa katsotaan, etsitään uutta taloutta. Ja uskon, että me voimme löytää yhteisen pohjan tässä. Ja monet täällä ovat tuoneet tämän esillekin, että kompromissi voidaan varmaan löytää. Jotkut teistä olivat yllättyneitä, että tämä oli niin vihreä paperi. No anteeksi vaan, mutta näin tällainen minä nyt olen. Hieman palaisin, jos sopii vielä tähän Rooman klubiin, koska teidän kannattaisi juttaa Meadows 2001, koska tässä Roomaklubi tekijä on uudelleen käsitellyt tätä asiaa ja hän sanoi, että on energian osalta heidän ennakointinsa on aivan pilkulleen oikeassa. Ja 2001 raportti oli siis seuraa jatkumoa Rooman klubin asiakirjalle. Eli tässä 2001 asiakirjassa monissa asioissa he olivat väärässä, mutta energian osalta he olivat aika hyvin osuivat nappiin. Rooma-klubiahan nyt voi käyttää kaikenlaisen argumentointiin, mutta olisi myös hyvä tarkastella näitä asiakirjoja, joita on kirjoitettu 70-luvun jälkeen samaisten tekijöiden toimesta. Sitten te pyysitte tässä äm, aikaperspektiiviä. No, olen yhtä mieltä tämän suhteen, mutta suurimpana ongelmana on se, että jos pelkästään markkinoiden käsiin jätetään uuden, kestävän tai vihreän, miten se nyt kutsukaan tehokkaan talouden luominen, niin ongelmana on usein se, että markkinat vastaavat liian myöhään. Kyllä hinta, kannustumia tulee ja innovaatiota. Innovaatiolla voidaan ratkaista paljon, mutta onko se riittävän, tuleeko se riittävän ajoissa? Aikaperspektiivi perspektiivin saavuttamiseksi me tarvitsemme politiikkaa, jolla tämä voidaan saada aikaiseksi. Jos me vain odotamme sitä, että markkinat asettavat hinnat oikein, niin tässä kyllä törmätään taas, taas päin mäntyä. Ja jotta me e, näin ei kävisi, meidän täytyy toimia. Minä olen täysin yhtä mieltä tästä aikaperspektiivistä. Tämän takia minä kirjoitinkin tämän asiakirjan. Sitten tämä maa, maankäyttökysymys. Tästähän voidaan käydä paljon mielenkiintoista keskustelua. Ennen kuin minusta tuli parlamentin jäsen, minä kyllä tutkin tätä asiaa. Ja jos tarkastellaan maataloutta, niin 40 prosenttia maailman maaperän käytöstä menee maatalouteen. 20 prosenttia ei voi käyttää tunra, äh, ikiäalueet, maa, äh, aavikot. Ja 40 prosenttia on sitten vielä metsää. Jos ajatellaan maan, käytettävissä olevaa maata, niin ei se nyt niin valtaisen laaja ole. Meidän täytyy parantaa tuottavuutta, mutta miten tämä tehdään? No, täällä joku mainitsi, että muut maat ostavat nyt kehitysmaissa olevaa maaperää. No, sen takia, että ne ovat ymmärtäneet, että sieltä sitä kannattaa rohmuta. Tärkeä kysymys tässä nyt tietysti on se, että millä tavalla tuottavuutta parannetaan? No innovaatio on tietysti tärkeää, mutta jos me vain parannamme esimerkiksi lannoitteiden kautta tuottavuutta, niin silloin me olemme taas riippuvaisia jostain asiasta, eli tällä kertaa öljystä, koska lannoitteet ovat öljyteollisuuden tuotteita, joten meidän täytyy todella nyt miettiä resurssien käyttöä ja tehokkuutta, ja ihmiset sitten sanovat, että miten voitte olla niin varma tästä tulevasta vihreästä taloudesta, no miten sitä nyt kutsutaankin, mutta minä uskon, että tulevaisuudessa me investoimme tehokkaan, tehokkaiden resurssien käyttöön. Kiina on maailmanjohtaja aurinkovoiman käytössä. Ensi vuonna siitä tulee maailmanjohtaja myös tuulivoiman käytössä. Kiinassa investoidaan näihin asioihin. Ja vielä haluaisin korostaa sitä, haluammeko me seurata tätä vai haluammeko me johtaa tätä uutta taloutta. Minä olen varma, että uusi talous tulee. Kysymys on siitä, olemmeko me eturintamassa vai olemmeko me tässä Kiinan ja Yhdysvaltojen seuraajina. Ja sitten lopuksi vielä kysymys siitä, miksi meillä ei ole konkreettisempia esimerkkejä. No, kyllä minä haluaisin niitä tähän ottaa mukaan, mutta tila oli vain seitsemän sivua tässä. Esimerkkejä on tarpeeksi ja teollisuus pyytää tätä politiikkaa. Teollisuus, elinkeinoelämä sanoo, että se haluaa ennakoitavaa, selvää, avointa politiikkaa ja näin se tietää, minne sen pitää kehittyä ja voi, se voi toimia. Mutta elinkeinoelämä todella pyytää poliitikoilta selvää politiikkaa. Minä oikein mielelläni annan kaikenlaisia esimerkkejä, mitä liike pyytää, mutta minulla oli vain seitsemän sivua ja näin tämän piti nyt hoitaa tällä tavalla. Vielä kiittäisin teitä kaikkia tästä ja toivottavasti tämä perustavanlaatuinen keskustelu auttoi meitä etenemään ja e, että tämä ei vaikuta pelkästään vihreältä harrastelulta, vaan tämä on kaikkien meidän tulevaisuus. Paljon kiitoksia. Näin päättyy ensimmäisen osion käsittely ja pääsemme työasiakirjan seitsemän kimppuun aiheesta maailmanlaajuinen hallinto, kansainvälinen rahapolitiikka ja maailmanlaajuinen epätasapaino ja sen purkautuminen sisältäen veroparatiisikysymyksen. Tämä on Kai Swinburnin heiniä ja hänkin saakin saman tien alustaa tätä keskustelua. Um, Kiitos puheenjohtaja. Monet ovat varmaan olleet saman ongelman edessä kuin minä, että vain seitsemän sivua näin järkyttävän suuresta aiheesta. Ja jokaisesta näistä aiheista olen, olen jo kirjoittanut enemmänkin ja on pitempikin versio olemassa. Eli jos joku haluaa iltalukemiseksi vielä lisää, niin kyllä voin sitäkin toimittaa. Kolme tärkeintä tekijää tässä nykyisessä kriisissä on epätasapaino, hallitusten politiikka ja tämän, tämän Mietinnön tarkoitus on, on löytää ratkaisuja tulevaisuutta varten. Tämä kriisi ei pelkästään johdu näistä, omista, näistä kolmesta syystä, vaan on vielä monenlaisia muitakin asioita, jotka ovat vaikuttaneet eh, tila, tilanteeseen. Esimerkiksi talouspolitiikka ja kaikenlaiset bonusrakennelmat ja myöskin se, että riskimalleihin luotettiin liikaa, ovat tällaisia tekijöitä. oltaisiin voitu analysoida asioita ennen kriisiä ja nyt voidaan katsoa, että kun puutteellista politiikkaa on noudatettu ja asymmetriaa oli, niin, niin järjestelmät eivät viime vuosina kestäneet tilannetta. 2000 Siis vuonna 1979 oli ensimmäinen luottokriisi ja sillä oli hyvin laajat vaikutelmat, vaikutukset. Täytyy katsoa taaksepäin, eh, kun etsimme ongelmille syö, syitä. 1995 vuonna Kiina tuli VTOhon mukaan ja Kiinan talouden ylijäämä on koko ajan vain kasvanut. Korkotaso ja kaikki taloudet ovat eh, sopoituneet tällaiseen yliyön korkojärjestelmään ja kaikki tämä on perustunut jokaisen talouden tuotteisiin ja palveluihin. Erityisesti 80-luvulla USAssa lisääntyi lainanotto, mitä edistettiin ja tietenkin se vaikutti hyvin suurelta osalta nykykriisiin eh, syntyyn. Tämä 2007 Aasiassa oli myös kriisi. Ja tällä tavalla olisi pitänyt nähdä jo ennakkovaroitus tulevasta kriisistä. Se oli paljon pienempi kriisi, mutta globaali kuitenkin. Hyvin paljon yhteisiä piirteitä oli korkea työttömyys, huonot markkinaolosuhteet ja, ja muita asioita, jotka jo, jo, joutui, aiheuttivat romahduksia. 99 euro tuli käyttöön ja konvergenssikriteerit olivat voimassa, mutta ja erityisesti Kreikka, Irlanti, Espanja, Portugali ovat nauttineet matalista koruista, mutta nyt niillä onkin kriisi pahimmillaan päällä tässä eurooppalaisessa tilanteessa. Hyvin monia asioita oli ilmassa ennen Eh, kriisin syntymistä. Mutta jos me puhumme tällaisesta globaalista tasapainosta, niin mistä me oikein puhumme? Täällä on jo implisiittisesti mukana ei-toivottu asymmetria ja meidän täytyy nyt erottaa epäterveet, epätasapainotilanteet taloudessa. Pienessä mittakaavassa tällaista jokaisessa, jokaisessa talousalueella alueella, ja niitä hoidetaan vähän miten eh, sattuu. No sitten suuremmassa mittakaavassa voimme katsoa eräitä maita. Esimerkiksi Englanti luotti tähän eh, rahapolitiikkaan sitten Saksalla oli toinen strategia, joka perustui vientiin, ja kaikki tämä on luonut epätasapainoa. On hyvin paljon budjettien alijäämiä, mikä, mikä on synnyttänyt kriisiä, mutta tämä ei ole mikään kriisin loppu, koska tällä on myös vaikutusta siihen, miten maat reagoivat. Siis Kiinalla on ylijäämä ja USAssa alijäämä. Ja myöskin öljyviivät maat ovat epätasapainotilassa ja ne ovatkin, tämän kaikki on vaikuttanut viime vuosien tilanteeseen. No sitten rahoitusinstituutiot ja niiden taseet. Mitä varten investointipankit sitten aiheuttivat ongelmia? 90-luvun lopulta asti investointipankkitoiminta erityisesti kasvoi, koska sitä pidettiin globaalisen talousilmaston olennaisena osana. Se, että markkinaosuuksia oli ja se, että tase oli aina hyvin suuri, niin ja pääomaan liittyvät, liittyvät seikat kasvattivat pankkisektoria aivan yli rajojen. Ja sitten piti tietenkin löytää uusia markkinoita, jotta voitot pysyisivät riittävällä tasolla. Ja kaikki tämä nosti luottojen määrää, eh, luottojen määrää aivan valtavasti. valtavasti. No sitten kaikki eh, nämä talou, finanssilaitokset eh, kasvoivat, eh, rahoituslaitokset kasvoivat, ne eivät ymmärtäneet riskejä, ne toimivat hyvin holtittomasti. Eihän kaikkia matemaattisia talousmalleja voidakaan ymmärtää, mutta niitä olisi pitänyt ymmärtää ja ymmärtää se vaarallinen yhdistelmä, joka tästä syntyi. Uusia johdannaisia vain luotiin yritysmaailmalle ja tuntuu siltä, että yrityksissä johto halusi vain voittoja eikä mitään muuta. Sitten kävi niin kuin kävi. No, epätasapaino ei ehkä sinänsä ole, ole mikään ongelma, mutta globaalisesti kaikki säästäminen ja lainaaminen, se on nollasumma peliä. On järkevää ja toivottavaa, että investoinnit kohdentuvat oikein ja että investoinnista tulee voittoa ja tuottoa. No sitten bud, bud, budjetin ylijäämä on yhä suurempi e, sekä Kiinassa että öljyä vievissä maissa. Tällainen pysyvä e, ylijäämä ja poliittinen toime, to, toimet, jotka siihen liittyvät, ovat hyvin tunnettuja. Siis Kiinassa keskitytään vientiin sen sijaan, että kasvatettaisiin kotimaan kulutusta. Hyvinvointijärjestelmä ja verojen jakautuminen ihmisten kesken ja ihmisoikeuksien tukeminen, niin niillä saisi, saataisiin kotimaista kysyntää Kiinassa elvytettyä, mikä olisi, olisi hyvä. Valuutan arvokin on keinotekoisesti alhaalla. En kyllä usko, että rahan arvon kohentaminen sitten yksinään parantaisi Kiinan tilannetta, vaan sisäisen kulutuksen täytyy nousta ulkomaan velat myöskin aiheuttavat epätasapainoa. Ja täytyy miettiä, minkälaisen hinnan Kiinan viranomaiset voivat muutoksesta maksaa. Ja mitä me nyt sitten teemme konkreettisesti kriisin edestä, niin... Sitten öljyviejämaat. Öljyviejällä mailla on myöskin hyvin alhainen sisäinen kulutus ja sekin on ongelma dollari varantovaluuttana ja raaka-aineiden hinnat dollareissa vaikuttavat myöskin tähän tilanteeseen. Se dollari vaikuttaa tähän sillä tavalla, että, että Eh, niin siis alijäämä syntyy jo Bushin presidenttikauden aikana. Eikä tämä sitten johtanutkaan korkojen nousuun, kuten olisi voinut odottaa, vaan se johti siihen, että kiinalaista rahaa, kun virtasi USAhan, niin silloin korot laskivat. Yhdysvaltojen hallituksen markkinat ovat kaikista syvimmät ja luotettavimmat markkinat. Siellä ei ole romahdusmahdollisuutta ja se on luonnollinen koti riski investoijille. Nämä ovat ongelmia, joka on, jotka liittyvät Yhdysvaltojen verohelpotuksiin ja samoin asuntoluottomarkkinoihin. Onko tässä kriisissä nyt globaalilla verotuksella roolia? Luottojen kustannukset, ne ovat sellaisia, joita voidaan vähentää verotuksessa. Rahoitussektorilla eritoten olemme nähneet alhaisempia pääomavaikutuksia. Nämä perustuvat riskimalleihin, jotka eivät olleet asianmukaisia. Ja samoin on voitu toimia niin, että on pystytty osakekohtaista voittoa nostaa, nostamaan, joten suurta osaa voitoista käytetään kiellettiin ö, ö, lotoosuuksien ostamiseen. Verokohtelu on ollut hyvin suosiollista ja tämä on johtanut myös erikoistilanteeseen. Jos meillä on politiikan kysymyksiä, joihin täytyy vastata, meidän ei pidä pelkästään puuttua korkeamman pääoman vaatimuksiin, vaan myös asymmetrian, jota on yritysmaailmassa. Ja tämän vuoksi verotuksella on, verotuksella on ollut vaikutus tähän kriisiin, mutta sitten onko vero paratiisikysymykset kriisiin sitten vaikuttaneet. Minä nyt hieman tarkastelin näitä veroparatiiseja näiden asioiden kriisin osalta, enkä minä näe tässä mitään aivan selvää linkkiä. Pahoittelen tässä, <laughs> minulla on hieman vaikeuksia ääneni kanssa. Ajatellaan nyt erityisvaroja, joita on esimerkiksi veroparatiiseissa, joissa on verotusneutraalisuus. Tällä tavalla halutaan maksimoida potentiaalia ja vaikka verovaroja siirretään, niin niin silloin kuitenkaan välttämättä kokonaan verotusta ei vältetä. Mitä tulee sitten rahapolitiikkaan? korkotasoon vastaus on ollut todellakin globaalisti eh, keskeinen asia. Monissa maissa liian pitkään korkotaso on ollut liian alhaalla ja EKP jatkuvasti kritisoi viimeisten kymmenen vuoden ajan rahapolitiikkaa eri toten eh, rahoitussektoria taloudessa Johtopäätöksenä pitäisi olla se, että rahapolitiikka on välttämätöntä, mutta se ei ole riittävää hintavakauden varmistamiseksi. Ja tämän vuoksi, jos ei onnistuta muihin asioihin puuttumaan, raha-aggregaatteihin esimerkiksi, ja ö, tässä voitaisiin sanoa, että meillä täytyy olla kohdennetumpi lähestymistapa esimerkiksi korkotasoon. Hieman tässä nyt hyppelen aitojen yli ja menen tänne loppuun ja tämä liittyy hieman hallinnointiin. Minusta tässä nyt on tärkeä asia yrityshallinnon kannalta ja tämä on myös tärkeä asia meidän omissa jäsenvaltioissamme, kun ajatellaan Maastrichtin kuilun kuromista 60 prosenttia, 60 prosentin velkatasoa. Ja ajatellaan myös taseen ulkopuolisia toimia yrityksissä, ne täytyy minima- minimalisoida tai jos mahdollista, niin poistaa kokonaan. On tunnustettu, että Euroopan unionissa rahapolitiikka ei ö, ole riittävä väline, kun ajatellaan esimerkiksi näitä kuplia, joita on syntynyt ja epätasapainoa rahoitussektorilla – on tärkeää, että kaikki suositukset, joita esitetään, niissä identifioidaan kaikista tehokkaimmat alueet, joilla voidaan panna täytäntöön uusia menetelmiä ja poistaa epätasapainoa. Myös esimerkiksi Espanjalla on tällainen syklin vastainen rahapolitiikka, mutta tämä ei millään tavalla sitä eristänyt kriisin vaikutuksilta. Tässä on monia toisiinsa vaikuttavia epätasapainotilanteita Liian usein sääntelykehystä pidetään tällaisena rajoittavana olosuhteena yritykset, yritysten täytyy niiden puitteissa toimia. Ja meillä on rahoitussektorilla hyvin nopeasti muuttuvat olosuhteet ja tässä tarvitaan pikemminkin periaatteita kuin tiukkoja sääntöjä esimerkiksi ulkomaisille yrityksille on porsanreikiä ja ne pystyvät Euroopan unionissa toimimaan ilman mitään sääntelyä ja tällaiset porsanreijat täytyy sulkea. Rahoituskeskusten parhaiden käytänteiden jakamista globaalista täytyy rohkaista ja tässä täytyy valvontaviranomaisten pystyä toimimaan välittömästi tehokkaammin. Nykyehdotuksissa ei kuitenkaan riittävästi valvota rahoituslaitoksia. Ei ole epäilystäkään sillä, että valvonnalla on tärkeä rooli mutta kriisin aikaan tämä ei ole ollut riittävän tehokasta ja tämä on tuotu vahvasti esille tässä työasiakirjassa. Nyt kuitenkin lopettelen tähän ja haluaisin kuulla muiden kommentteja. Tämä alue on erittäin hankala ja kaikki liittyy kaikkeen, joten haluaisin kuulla teidän näkemyksenne asiasta. Paljon kiitoksia. Sinulle, Kei, viisi puheenvuoropyyntöä on esitetty. Ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä Beres, sitten Ole Schmidt, Sanchez Pesedo, Alvarez ja Engel. Yes, Pervenche. Pervenche ensimmäisenä. Merci, je dois dire que je suis très impressionné par... Euh, Olen hyvin vaikuttunut tästä analyysistä, jonka kuulin. Tässä on hyvin asiantuntevaa näkemys kaikista näistä kysymyksistä. Ja siellä on jo eräitä asioita, jotka liittyvät tiivisti siihen analyysiin, joka meidän täytyy yhdessä tehdä. Te olette aivan oikein korostanut sitä, että tämä global gap ja global imbalance että ne eivät ole ainoita asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Ja sisäinen, siis velkakysymykset pitää ottaa kaikissa yhteyksissä huomioon. Te sanoitte, että on hyvää ja huonoa tasapainoa. Jokaisellahan tietenkin on päässään y- jonkinlainen paketti asiasta, että toisella puolella USA ja toisella puolella Kiina. No mitä me nyt sitten katsomme, että jos tämä tilanne on auttanut kriisiä no, Kiinan nousemaan köyhyydestä, niin tietenkin me tarvitsemme juuri tällaisia maankuoren e, siirtymiä e, ja tietenkin markkinan, markkinoiden hyvät piirteet siirtyvät johonkin kohtaan maailmaan. Mutta siellä on kuitenkin sellaisia mekanismeja taustalla, jotka voivat olla täysin tilannetta vääristäviä. Niin, investointipankithan ovat tietenkin havainneet tällaisia riskitekijöitä – Paul Sorion, joka oli ensimmäinen henkilö, joka, josta, jota kuulimme tästä asiasta, niin, niin amerikkalaiset eh, yrittivät selvitä eh, lainoistaan kiinalaisten eh, rahoilla, mutta kyllä kiinalaisetkin tajusivat, mitä pitkällä tähtäimellä tapahtuu heille – Siis se, että Kiinalle tuli tätä valtaa yhtäkkiä radikaalisti, niin kyllä siinä joitakin asioita jäi huomiotta. Eli kiinalaisten ja amerikkalaisten intressit yhtyivät tässä arvopaperikaupassa tai näiden amerikkalaisten velkojen ostossa – Maailmanlaajuinen epätasapainon on asia, johon kaikkien hallitusten politiikat eivät ole yltäneet ja pystyneet vaikuttamaan. vaikuttamaan. IMF on jo 70-luvulla auttoi yhdistyntä kuningaskuntaa, mutta nyt tällä hetkellä se ei ole tehnyt mitään. Ja tällainen varhaisvaroituksen järjestelmä niin se ei ollut sovellettu, sopeutunut tällaisen epätasapainon yhtäkkiseen syntymiseen. Matemaattiset mallit ovat nimenomaan kriittisessä asemassa. Puheenjohtaja toivoi, että osallistuisin ranskalaisten asiantuntijoiden kokoukseen, jossa puhuttiin kirjanpitoasioista. En ole kaikkia pöytäkirjoja nähnyt kokouksista, mutta joitakin hätkähdyttäviä seikkoja voisin ottaa esiin. 33 perustettu järjestö, joka liittyy tähän tilinpitojärjestelmän muuttamiseen USAssa, sillä on tällaista historiallista arvoa. Älkää nyt puhuko, kysykö, mitä tämä teoriasta eh, takana, koska niin, no kuitenkin viime vuosituhannen lopulla lähdettiin siitä, että kun epävarmuus jakautuu ja virheet jakautuvat, niin silloin ei tarvitse epävarmuutta enää ottaa huomioon. Ja oletettiin, että kirjanpitojärjestelmässä aina oikeat arvot ja luvut ovat. 1920 matemaatikot huomaavat, että tällainen teoria ei pidäkään paikkaansa, eivätkä taloustieteilijät sitä koskaan hyväksy. Eli siis eivät hyväksyneet matemaatikkojen näkemystä siitä, että järjestelmä on kestämätön. Tämä johti sitten ähm, epävarmuuteen, kun katsottiin, minkälainen normatiivinen kirjanpitojärjestelmä pitäisi olla talouskontekstissa. Minä tässä äh, mietinnössä itse ajan sitä, että asiaa pitää tutkia ja kuinka paljon onkaan sitten oikeisiin todellisiin arvoihin liittyviä ongelmia. Pitäisi, mm, täällä sanotaan, että pitäisi sellaista veropolitiikkaa välttää, että joka johtaa epätasapainoon, sen voimme varmaan hyväksyä. No Kiinan oma kulutus sitten. Kun me puhumme kiinalaisten, tai kun me puhumme tästä asiasta, niin samalla tavalla kuin terveysuudistus Amerikassa, Kiinassa eläkejärjestelmän synnyttäminen olisi se keino, joka veisi kohti tasapainoa. Viimeinen kohta sitten vielä. Ette ylläty, kun sanon, että en ole samaa mieltä näistä veroparatiisiasioista. On osoitettu sormilla lukituslaitoksia, veroparatiiseja, bonusjärjestelmiä. Emme me voi kaikkia ratkaista. Mutta paratiisikysymykseen liittyy se, että ei ole kysymys pelkästään verotuksesta, rahanpesusta ja näin edelleen. Siinä on suuri ongelma koko talousjärjestelmällemme. Näissä paratiiseissa on rahaa, joka ei millään kerää val- valtion kassan kautta, ja tällä tavalla on mahdollista luoda tuotteita, jotka ovat järkevän rahoitustuotefilosofian ulkopuolella ja niitä sitten myydään investoinneille. Eli tässä asiassa minulla on vähän eri käsitys, mutta hyvin monissa asioissa olen teidän linjallanne. Ulla Schmidt. Thank you, Mr. Chair. Uh, I also would say... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, mielestäni tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen asiakirja. Kenties kuten aina, kun omat äh, ajatuksensa löytää äh, asiakirjasta vielä paremmin muotoiltuna, niin se on todella mielenkiintoista. Oma tulkintani on, no ensinnäkin ensimmäinen johtopäätös Winward-tapauksesta on se, että me tarvitsemme enemmän yhteistyötä, ei pelkästään Euroopassa, vaan globaalisti. Ja tämäkin, tämä on myös minun näkemykseni tästä. Me tarvitsemme vahvempaa Euroopan unionia. Ja toivottavasti ensi viikon vaalien jälkeen jopa ö, yhdistynyt kuningaskunta voisi liittyä näihin voimiin, ei pelkästään edustaja Swinburne. Rova Peres on eräs asiassa on aivan oikeassa. Meidän täytyy saada aikaiseksi sellaista keskustelua näistä viimeistä 20-30 vuodesta. Äh, nähdä kaikki se, mikä on tapahtunut äärimmäisen positiivisena. Maailma silloin, kun minä olin nuori opiskelija, mm, olen kertonut aikaisemminkin, että me luimme silloin Mao Tse-tungista ja tungia. Ei näin ole enää. Eivätkä ihmiset enää näe nälkää samalla tavalla kuin tuolloin. Tietysti edelleen on aivan liian paljon ihmisiä, eritoten Afrikassa, jotka näkevät nälkää, mutta niin paljon on tämän, ihmis, tämän politiikan hyödyttämiä ihmisiä olemassa. Ja tämä tietysti johtuu globalisaatiosta. Ja tämä on minun mielestäni äärimmäisen tähdellistä. Eritoten näinä päivinä, kun jotkut sanovat, että meidän pitäisi olla kansallishenkisempiä. On jopa poliittisia puolueita Euroopan unionissa, jotka uudelleen ovat tarttuneet tähän historialliseen viestiin. Sitten muutama lyhykäinen huomio. On hyvä, että Kiina on riippuvainen Yhdysvalloista ja Yhdysvallat Kiino, Kiinasta oli aivan paradoksaalista, että kiinalaiset antoivat Yhdysvaltojen mennä Irakiin ja maksavat tästä sodasta, mutta eurooppalaisille kuluttajille tämä on äärimmäisen hyödyllistä, koska hinnat olivat alha- alhaisempia. Tässähän kaikki hyötyvät nyt tästä. Ja mainitsette tässä myös rahapolitiikan. No ette nyt osoittaneet sormella herra Greenspania, mutta olin vuonna 1999 talousasioiden valiokunnassa. Ja joka kerta kun herra Dausenberg tai herra Trichet tuli tänne kuulemistilaisuuksiin, niin heitä kritisoitiin rahapolitiikasta. Miksi ette katso ihailevasti herra Greenspania? Hän on se fiksu tyyppi tässä. Ja me, tai siis minä en, koska minä en ollut saksalaisten leirissä. Mutta on hyvä, että tästä muistutellaan. Eikä tästä nyt niin kamalan pitkään ole kymmenen vuotta. Ja näin täällä salissakin, no, no, no, en nyt puutu tähän asiaan sen syvällisemmin. Tämän vuoksi tämä mielestäni tässä työasiakirjassa oli mielenkiintoinen huomio. On myös mielenkiintoista, kun sanotte, että kiitos tämän rahapolitiikan, täytyy luoda uusia rahoitusvälineitä. En usko, että me ymmärrämme tätä, kun me kritisoimme herra Trichetä. Herra Trichet aina sanoi, samoin kuin herra Täysenbergin, että voisitteko hieman selittää, minkälainen tämä uusi instrumentti on. No ei edes, ei, eivät edes keskuspankin johtajat kyenneet tähän, joten tässäpä näette taas kaikki liittyy kaikkeen. Kenties sitten, mutta ehkä se tässä onkin, mutta minun mielestäni, kun minä nyt olen tämmöinen yksinkertainen mies, niin nämä huonot lainat, joita riskiasuntoluottomarkkinoilla annettiin. Tässä on aivan perus juuri tälle kaikelle. Ja kun me tapaamme näitä senaattoreita, ketä nyt tapaammekin, ja kun vierailemme tuolla Rapakon takana, meidän pitäisi nyt muistaa itse asiassa, että jotkut näistä tyypeistä olivat niitä, jotka pakottivat riski luottomarkkinat niin aggressiivisiksi kun kaikki ö, huijavat kaikkia ja ö, syntipukkeja löytyy kaikkialta, niin pitäisi tämä nyt muistaa. McCain tässä taisi olla myös mukana. Mainitsette myös, ja tämä on erittäin mielenkiintoista, mainitsette IMFn inflaatio roolin tässä. Ö, tässä on sanottu, että tämä asiakirja oli henkilökohtainen, tämä inflaatioasiakirja, mutta kun nyt tätä hieman tässä kirjoittelette, niin uskotteko, että on nyt ihan järkevää ottaa tähän mukaan? Kun itse tulen maasta, jossa me eh, devalvoimme valuuttamme useaan otteeseen, en enää edes unohda, kun, en edes muista kuinka monta kertaa se on devaluoitu, niin minun mielestäni kyllä vakaus on yksi kulma kivistä jos me nyt tälle suunnalle lähdemme tässä, niin se on kyllä aika vaarallista, mutta en tiedä, tarkoititteko juuri tätä tässä. IMFn asiakirjassa sanotaan, että kyllä muitakin kohteita pitäisi olla. Sitten Maastrichtin kriteerit ja velkatason. Pitäisikö meillä teidän mielestänne olla jokaiselle maalle yksilöllinen velkataso velkaratio. Olisiko tämä nyt niin viisasta? Minä kyllä suhtaudun tähän epäilevästi. Totta viekään, Tämäkin on koko euromenettelyssä kivi. Teidän täytyy hieman enemmän selvittää tätä, ainakin minulle. Nyt lopuksi vielä totesin puheenjohtaja, että en usko, että minun tarvitsee olla yhtä mieltä eh, tässä kaiken ECRn kanssa, mutta monessa, monella tapaa olen yhtä mieltä heidän kanssaan, tai he ovat yhtä mieltä minun kanssani. Kollega Siiro. Presidente, yo quisiera también comenzar por felicitar. Kiitoksia. Minä haluaisin myös tässä hyvä puheenjohtaja onnitella esittelijä. Tämä asiakirja on oikein hyvä. Siinä on paljon ajatuksia ja se on, menee yleisesti ottaen hyvän suuntaan. Kolme huomiota. Yksi liittyy hallintoon, toinen rahapolitiikkaan ja lopuksi sitten vielä globaalit epätasapainot. Mitä tulee tähän hallintoon? Tällä hetkellä on niin, että meillä on sellainen malli, jossa on ongelmia. Ja viime päivät ovat mahdollistaneet meille sen, että olemme nähneet, miten Euroopan neuvosto ja ECOFIN, EKP ovat ilmaiset luottamuksensa siihen, että Kreikka voi hoitaa tämän tilanteen jäsenvaltio IMFn avulla ja niin edelleen, mutta luottolaitokset eivät ole luottaneet nyt näihin tärkeisiin instituutioihin, kuten esimerkiksi IMF. Joten tässä nyt on luotto-ongelmia. Luottolaitokset eivät anna luottoa suurille instituutioille ja instituutiot sitten niillä on edelleen tärkeä rooli näissä luototuslaitoksissa, luokituslaitoksissa. Seuraava kysymys minulla on. Voivatko tällaista voittoa tavoittelevat instituutit, jo, voivatko ne päättäväisellä tavalla hyväksyä yleis, yleisen hyödyn, vai pitäisikö tässä luotto, luokitus se on tietynlainen vedonlyöntitilanne myös. Minun mielestäni tämä on sellainen asia, jota täytyy tulla pohtia kovasti. Ja sitten toinen hallintoon liittyvä kysymys liittyy yksityiseen sekt- julkiseen sektoriin. Kilpailu on erittäin tärkeää, mutta kilpailuun liittyy ongelma. Täytyy kilpailla muiden kanssa tässä. Ja jos on varovainen, niin sitten jää muiden taakse ja tämä on virhe muut kilpailijat voivat tässä edetä sitten paljon nopeammin. Meidän täytyy välttää sitä, että varovaisen pitäisi eh, liian kova taakka tässä kantaa. Ja tätä varten tarvitaan tiettyä sääntelyä. Rahapolitiikka. Bretton Woods oli tärkeää. Tässä on niin raha kuin kauppapoliittinenkin eh, puoli tässä ei luotu mitään yhteistä järjestelmää, niin kuin ensin tavoiteltiin, niin että ylijäämämaat rahoittaisivat myös alijäämämaita. Tämähän on tällä hetkellä <laughs> eurooppalainen tilanne tällä hetkellä. Mutta Bretton Woods sitoi valuutat dollariin. Kiina on tehnyt aivan samaa kuin mekin olemme tehneet, eli se seuraa meidän jälkiämme ja on sitonut joo, sitä valtaansa dollariin. Joten tässä on tällaista monen välistä rahapolitiikkaa ja tätä tarvitaan ö, taloudellisessa yhteistyössä. Meillä on markkinoillamme hyvin ö, yhdentyneitä valuuttoja. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla nyt voidaan ottaa askelia niin, että voitaisiin syventää vielä rahapolitiikkaamme. Ja sitten globaalit epätasapainoisuudet, tästäkin yksi huomio kun ajatellaan reaalitalouden kasvua ja rahoitusvälineitä, rahoitusvälineet ovat kasvaneet kolminkertaisesti, kolme ja puoli kertaisesti verrattuna reaalitalouteen. Ja tässä on tullut valtaisia kuplia ja uskomatonta epätasapainoa, ja tästähän me nyt tällä hetkellä kärsimme. Loppujen lopuksi tämä on sellainen kustannuserä, jonka me kaikki kannamme. Ja tässä täytyy luoda vetoa sen puolesta, mikä on olemassa, eikä sen puolesta, mikä saattaa joskus olla ongelma. Joten meidän täytyy miettiä, millä tavalla tässä nyt todella päästään sellaiseen tilanteeseen, jossa voidaan rahoituksen kautta myös reaalitalouden kehitystä parantaa. Meillä on Euroopassa kasvu- ja vakaussopimus, ja sillä yritetään laittaa kuosiin julkistalous, mutta tässä kriisissä on nyt kyllä huomattu se, että tässä yksityinen ja julkinen sektori, ne ovat jonkinlaisessa yhteydessä ja meidän täytyy todella, jos me haluamme todellista kasvua ja vakaussopimusta, meidän täytyy löytää myös yksityissektorilla tasapaino, jotta julkisella sektorilla saadaan tasapaino ja meidän täytyy todella miettiä paljon laajempaa talouspolitiikan hallinnointikäsitettä. Kiitos. Kiitoksia kollega Alvarez. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä asiakirjasta ja haluaisin tunnustaa, miten valtaisesti hän on tehnyt työtä. Tässä on mielenkiintoisia kohtia, jotka avaavat keskustelun. Ja tässä mietitään näitä seuraamuksia, joita näillä kysymyksillä on. Esimerkiksi tämä aihe, jota, jota juuri käsiteltiin, inflaatio, sen rajoittaminen tai ekonometristen mallien riittämättömyys. Minä haluaisin kuitenkin tässä keskittyä kahteen seikkaan, joihin esittelijäkin puuttui. Yhteen, yhtähän käsitteli vain hyvin sivumennen ja tämä liittyy rahoitusoperaatioiden operaatioiden maksuun. Esittelijä miettii, millä tuolla rahoitusmarkkinoilla voitaisiin tiettyä vääristävää, käyt, vääristäviä käytänteitä rajoittaa. Ja hän toistuvasti tähän palaa ja mietinnön puitteissa varmaan voidaan päästä siihen johtopäätökseen, mihin hän pääsee. Mutta loppujen lopuksi tämä ö, rahoitusoperaatiomaksu, sillä on monenlaisia vaikutuksia. Ensinnäkin täytyy tätä korostaa. Täytyy ymmärtää, että tämä on varoja keräävä ö, väline, jolla, jolla lisätään unionin toimivaltaisten instituutioiden ö, talousmahdollisuuksia ja vo, sitä, että voidaan omaa politiikkaa kehittää. Ja tällä maksulla tavoitteena on se, että rahoitussektori antaa oman panoksensa reaalitalouden vahinkojen korvaamiseen. Ja Tämä myös jarruttaa mahdollisia tulevia kriisejä, niiden muodostamista. Toiseksikin tällä on tällainen vaikutus, että että se vie hieman rohkaisua lyhyen aikavälin spekuloinnilta ja pikemminkin kannustaa pitkän aikavälin investointeihin ja rahoitusliikkeisiin. Ja kolmanneksikin tällä on tällainen informatiivinen rooli. Tässä tarvitaan avoimuutta rahoitusmarkkinoiden kehityksestä ja siitä, miten tärkeä rooli tällä voi olla tähän maksuun ja sen käyttöön. Esittelijä puuttui myös toiseen seikkaan, joka mielestäni on erittäin tähdellinen ja tarpeellinen, eli veroparatiisien vastainen toiminta, niiden torjunta. Pervans Perenskin jo toi esille, että veroparatiisit luovat tehottomuutta ja vievät verotuloja valtioilta. Ei voida millään tavalla epäillä sitä, no eivät veroparatiisit ole mitenkään tämän kriisin syvin juuri, mutta niitä vastaan täytyy todella taistella. Kiitoksia ja seuraava puhuja. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Mitä tulee veroparatiiseen, puhun niistä enemmänkin tällaisina rahoituskeskuksina – se, että käytämme eri terminologiaa, johtuu ehkä siitä, että tulen Luxemburgista. Mutta mitä tulee itse asiaan, niin pari huomiota. Ensinnäkin olen aivan täysin samaa mieltä tästä analyysistä, eli mitkä, mitä nämä rahoituskeskukset voivat olla, mutta eiväthän veroparatiisit ole kriisin aiheuttajia. Me voimme puhua rahoituskeskuksista, kuten New Yorkista on Lontoosta, mutta niin, Luxemburgista, niin mutta Guilla Nui tai Isle of Man, Gibraltar tai muut, nehän ovat sellaisia kautta kulkumaita rahalle, siis rahalle. Ehkä jotain muitakin rahoitusvälineitä, mutta kriisit eivät juona juurian sieltä. Kyllä kriisit aiheutuivat jossain muualla – siellä, missä mukamas sääntely toimi, mutta nyt olemme oppineet jotain muuta asiasta. Minulla on syntynyt sellainen vaikutelma tilanteesta, että yhdysvaltalaiset ovat onnistuneet vähän tiukemmin ajamaan parempaa sääntelyä. EU-ssa voidaan tilanne on hiukan toisenlainen. Me emme oikeastaan puutu laisinkaan niihin ongelmiin, joihin pitäisi toden totta puuttua. Niin kuin nytkin on nähtävissä, kyse ei ole paremmasta sääntelystä, joka estää Kreikan kaltaisten kriisien syntymisen tai mitä voi tapahtua Portugalille, Espanjalle. Jos Espanjalle tämä tapahtuu, niin sitten se voisi tapahtua kaikille muillekin, koska ei silloin enää EUlta riitä rahkeita Espanjan pelastamiseksi. Erityisesti suuret maat, joutuvat turvion tielle, eivät näistä veroparatiisi- tai rahoituskeskusten syystä, vaan valtion velan syystä, keinottelusta johtuen. Me emme olleet aikanaan paikalla puuttumassa tilanteeseen. Meidän on siis keskusteltava ei niinkään siitä, että mikä on järkevä velkataso. Meidän täytyy muistaa, että Japanin velka suhteessa BKT on 200, 200 prosenttia. Se on kansallista velkaa, joka ei ole kovinkaan altis ulkoisille paineille. Ja kun katsotaan Argentiinan tilannetta, devalvointia on tapahtunut useampaan otteeseen ja velkataso on ollut 50 prosenttia BKTstä ja Latvian ongelmallinen tilanne pari vuotta sitten. Sen velkataso ei ollut edes puolet siitä, mitä Maastrichtin kriteerissä esitettiin, joten kyse on aivan erilaisista syistä. Meidän täytyy katsoa ensinnäkin Kreikkaa. On tietenkin selvää, että pitkään jatkunut holtiton hallinnointi ja kikkailuluvuilla, mutta keskeisin syy on se, että ei ole toimittu niin kuin olisi pitänyt. Jos 2010 alussa Kreikka ei olisi jarruttanut ja ryhtynyt vastatoimenpiteisiin, niin silloin tilanne olisi ollut hiukan toisenlainen. Mutta jos nyt ajatellaan sellaiseen tilanteeseen, että velkaa pitäisi puuttua ja se tarkoittaisi sitä, että BKTstä puolet menisivät juuri velkatakan hoitamiseen ja se on aika lailla kestämätön tilanne ja tämä voi johtaa kaikki kaikkia siihen, että koko EU epäonnistuu tässä pelastusoperaatiossa. Ja me tiedämme, että tämä voi sattua myöhemmässä vaiheessa Portugalille, Espanjalle tai ehkäpä jopa yhdistyneille kuningaskunnalle tai muille EU-maille. EU tulee huomaamaan, että me emme puhu enää siitä, että myöntääkö Merkel pari miljardia Saksan euroa jollekin maalle, vaan kyse on siitä, että raha ei löydy enää laisinkaan. Joten ehkäpä meidän pitäisi jättää veroparatiisit sikseen ja, sikseen ja keskustella todellakin niistä keskeisimmistä kysymyksistä, eli siitä, että järjetön markkinoiden toiminta johtaa tällaiseen tilanteeseen. Ja jos emme puutu tähän tilanteeseen, niin enpä usko, että me löydämme ulospääsyä tästä nykyisestä umpikujasta. Kiitoksia. Kiitoksia Sven Giol seuraavana. Uh, yes. So, um, first, thank you. Kiitoksia paljon tästä keitestä tästä paperista, asiakirjasta. Se oli hyvin kiinnostavaa luettavaa. Nimittäin minä näen tässä lähestymistavassa sellaisen piirteen, että yritetään pois tietyistä nurkkakuntaisista ajatuksista ja käytetään tietoa eri lähteistä. Täällä on sanottu, että tällaisia kuplia ei voida poistaa millään valvontapolitiikalla. Hyvin monet täällä valiokunnassa ovat sanoneet, että tällaisten kuplien eh, poistamiseen ja puhkaisemiseen vain nostetaan eh, korkoja. No, mutta sen jälkeenhän sitten ei reaalitaloutta enää paljon olisi jäljelläkään. Eli hyvin vahva, vahva näkemys. Aika ei ole paljon ja kaksi kommenttia vain siksi ottaisin esiin. Mikä on kriisin syy ja sitten erät makroekonomiset seikat? Se, että maksuvalmius meni tällaiseksi kun meni, niin siellä on tiettyjä asioita, BKT, niin työn osuus on vähentynyt ja siitä tuli sitten lisää epätasa-arvoa. Jos suurin osa varoista menee yhteiskunnan yläkerroksiin, niin nämä ihmiset pystyvät säästämään enemmän ja tämä sitten panisi rahan kiertoon muuallekin. Vasemmisto usein unohtaa, unohtaa unohtaa nämä asiat eri syystä kuin oikeisto, eli, eli molemmilla puolilla tasapainoa katsotaan eri tavalla. Tällainen epätasa-arvo, joka on globaali ilmiö, niin siihen liittyy kiinteästi verotus. Jos neuvottelu asemat työvoiman puolella heikkenevät globaalissa taloudessa, niin silloin on olemassa verottajan keinot yrittää tasapainoon. Ja tähän sitten tulee verokilpailu mukaan. Meillähän ei ole kilpailua pelkästään eri paikkojen välillä, sijaintipaikkojen välillä, vaan myöskin itse verotusjärjestelmien kesken, jotka ovat markkinatalouden eräänlaisia eh, kehity- kehyksiä. Saksalainen oma politiikkansa, ja ongelmia tulee siitä, että jos järjestelmän pitäisi korjata markkinoiden epätasapainoja, niin se ei itse olekaan demokraattinen järjestelmä, vaan sekin järjestelmänä kilpailutetaan. No tähän liittyy sitten Luxemburgin. Makrotaloudellinen syy asiaan on, se, että ei ole mahdollisuuksia tasapainottaa kasvua veron, kei, verotuksen keinoin, niin se on asia, josta meidän pitää puhua kansainvälisesti. Jossakin kohdin asiakirjaa olin näin, että nämä asiat voidaan käsitellä vain globaalilla tasolla. No en ole samaa mieltä. Tietenkin globaalisti näitä asioita täytyy käsitellä ja Euroopassa voidaan säännellä monella tapaa pienemmässä muodossa. Makrotaloudellisesti veroparatiisit ovat ongelmallisia, mutta myöskin sosia- sosiaalipuolen kustannukset ovat olennaisia mehän emme puhu tässä pelkästään talouden kriisistä, vaan me puhumme myös sosiaalisesta kriisistä. Olennainen asia on, että kansallisvaltiot ovat velvollisia verottamaan kansalaisia. Ja jos jonkin aikaa rahat ovat paratiisissa, veroparatiisissa, niin silloin verotus vain siirtyy. No eihän se ole totta. Me nimittäin tiedämme, että koroilla on hyvin suuri vaikutus. Jos ei pala- makseta veroja ja pidetään 20 vuotta varoja muualla, niin totta kai sitten pääomatuloverotus on aivan erilainen 20 vuoden jäljel- jälkeen eri paikassa. Kansallista hän ei voida soveltaa ulkopuolella. Jos halutaan itsenäistä veropolitiikkaa noudattaa, niin tässä on hieman epäjohdonmukaisuutta tässä paperissa. Itsemääräämisoikeus verotuksessa on mainittu, mutta se perustuu vain vakaumukseen, ei analyysiin. Meillä on tunnettu asiantuntija täällä paikalla, Otmar Ising aikais, aikanaan toimi Saksan pankin, keskuspankin puheenjohtajan ominaisuudessa ja on myöskin Euroopan keskuspankissa toiminut, joten tervetuloa tänne meidän kokouksemme ja tervetuloa myöskin valiokunnan täysistuntoon. Seuraavana puheenvuoron saa kollega Huntis, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja tarkkaan kuuntelin esittelijän alustusta ja luin myös tekstin, jonka hän jakoi meille. Kiitokset siitä hänelle. Ja kiitos kuuluu myöskin tästä analyyttisestä tekstistä, joka vielä jaetaan. Ja voin luvata teille, että luen sen tarkkaan läpi. Olen samaa mieltä kritiikistä, jota on osoitettu näitä matemaattisia malleja kohtaan politiikkaa määriteltäessä, mutta todettakoon, kun katsotaan näitä keskeisimpiä analyysin osia ja tarkasteltaessa ehdotuksia, niin niitä en voi hyväksyä. Siksipä toteasinkin lyhyesti, että miten oma näkemykseni poikkeaa tästä esitetystä. Kyse on maailmantalouden epätasapainotilasta. Tekstissähän todetaan, että epätasapaino perustuu vääränlaiseen politiikkaan ja negatiiviseen jäsenvaltioiden väliseen kilpailuun. Minun mielestäni tämä ei ole paikkansa pitävä väite. Epätasapaino maailman kapitalistisessa järjestelmässä johtuu jostain muusta. Tilannehan on siitä, että on olemassa kilpailua maan sisällä ja maan ulkopuolella pääoman osalta ja sitten pääoman ja työn välinen kilpailu. Ja tämä kilpailu johtaa epätasapainoon ja kriisiin. Yksi esimerkki. Täällä viitataan eri maiden ylijäämään, Kiina, Saksa ja muissa maissa. Eikö tämä ylijäämä johdu siitä, että maissa sovelletaan aivan järjettömän kovaa palkkaa, palkkojen polkumyyntiä? Sekin on johtanut omalta osaltaan tähän ylijäämään. Sitten mitä tulee rahapolitiikkaan, me puhumme koroista. Pitäisikö niiden olla korkeat vai matalat? Mutta matalat korot Yhdysvalloissa ja muuallakin ovat johtaneet tähän asuntomarkkinoiden kuplan syntymiseen. No miksi tämä levisi käsiin? Eikö se johtunut pankkien keinottelusta? Koska rahoitussektori oli liian aktiivisesti toimimassa ja liian pitkään toimi myös kiinteistömarkkinoilla. En usko, että kyse on vain ainoastaan koroilla keinottelusta, vaan siitä, miten koko järjestelmä toimii. Mitkä ovat ne reunaehdot ja miten rahoitusjärjestelmä toimii ja miten sitä valvotaan. En voi myöskään hyväksyä sitä analyysiä, jonka esititte veroparatiiseja kohtaan. Tästäkin on vielä keskusteltava yksityiskohtaisemmin transaktiovero, niin no, se varmaan johtaa siihen, että tietyn tasoista valvontaa toteutetaan, mutta keskeinen kriisin aiheuttaja on se, että rahoitusmarkkinat paisuvat paisumistaan ja että rahoitusmarkkinoilla on toimittu häikäilemättömästi – ja viimeisin huomioni. Täällä puhutaan maailman hallituksesta, eli globaali talousalan johtotoiminta. Mitä pitäisi tehdä? En tiedä, onko se nyt tähän tekstiin liittyvä keskeinen aihealue, mutta meidän pitää pohtia, mitä unioni on tehnyt, minkälaista politiikkaa se on harjoittanut minkälaista taloudellista toimintaa se on ajanut. Paraikaa viitataan aina uudestaan ja uudestaan Kreikkaan ja sen tilanteeseen, mutta eihän kyse ole vain ainoastaan kreikkalaisesta, vaan koko Eurooppaa kattavasta ongelmasta. Kuka on syypäänä? EKP on käsitellyt asiaa omalla tavallaan, sen johtokunta siis, ja nyt Kreikka ja muut euromaat sekä ei-euromaat ovat ajautuneet ongelmiin. Kyse on hallintotavan puutteellisuudesta. Toki kreikkalaisia omaperäisiä menettelytapoja on olemassa ja voin olla samaa mieltä, että aivan oikeutusti on kritisoitu myöskin maan hallitusta ja toimenpiteitä. Mutta nyt on ollut havaittavissa, että tämä on yleisluontoisempi ongelma. Sitä siis, esiintyy muualla. Luvut ovat olleet kunnossa, mutta silti he ovat olleet ongelmissa. Joten kyllä meidän täytyy pyrkiä arvioimaan tilanne uudestaan. Meidän tulisi pohtia muun muassa hallintotapaa, miten maata johdetaan, miten talouspolitiikka on hoidettu – Mielestäni meillä ei ole vielä minkäänlaisia mekanismeja kriisien hallinnoimiseksi. Ja toki löytyy muitakin kysymyksiä, joista olisi keskusteltava. Kyllä, meidän täytyy puhua sekä maailmanlaajuisesta että eurovalaisesta johtotavasta. Kiitoksia. Kiitoksia. Vielä pari huomiota ja sitten Keisaa lopuksi puheenvuoro, muuttaa Danute Hybner vielä ennen häntä. Olepa hyvä. Thank you uh, very much, Chair. And I... Kiitoksia. Minäkin olen miettinyt, minkä vuoksi pidän tätä Kein asiakirjaa niin hyvänä ja päädyin siihen johtopäätökseen, että tämä on hyvä, koska siinä on mukana kaikista tärkeimmät elementit uudesta globaalista kriisin jälkeisestä normaalista, normaliteetista, joka on nyt jo syntymässä. Minä luen tämän mietinnön ponnisteluna identifioida tämä uusi normaali ö, talous, mutta myös sellaisena, jos yritetään välttää liikaa ö, paluuta normaaliin. Haluaisin muutaman seikan tässä tuoda esille. Tämä uusi normaali, josta emme paljon vielä tiedä. Pääoma olisi kallein, kalliimpaa tulevaisuudessa ja siitä voidaan myös lukea, että Yhdysvaltojen täytyy muuttua ja se tulee muuttumaan säästäjien taloudeksi ja Kiinan täytyy muuttua kuluttajien taloudeksi. Ongelmana nyt on se, mikä Euroopan unionin asema on tässä prosessissa. Tuleeko tämä uusi tilanne tuomaan uutta tasapainoa vai uutta epätasapainoa? Onko EU tässä panttivankina vai onko tämä tulosta omasta politiikastamme ja omasta strategiastamme? Ja Yhdysvallat ei ollut se, joka hyötyi tässä niinkään kiinalaisten alhaisesta hinnoista, vaan myös Euroopan unioni, Eurooppa jo monien vuosikymmenten ajan. Ja meillä oli, kiitos Kiinan alhaisten hintojen, niin sellainen laidataso kuin oli ja nyt tämä elintaso kuin oli ja nyt tämä on päättynyt. Meidän täytyy miettiä siis sitä, millä tavalla, mikä on Euroopan asema, millaista politiikkaa Euroopan unionilla täytyy olla niin, että se löytää oman hyödyllisen paikkansa tässä uudessa globaalissa tilanteessa ja tämä on minun mielestäni äärimmäisen tärkeää. Toinen seikka on se, että tämän uuden kriisin jälkeisen normaalitalouden syntyminen ei tapahdu yön yli vain, eikä lyhyellä aikavälillä saada kaikkia uudistuksia aikaan. Haasteena on tulevina vuosina pitää kiinni tästä momentumista, eh, vakaasta kehityksestä eh, kansallisella, eurooppalaisella kansainvälisellä tasolla, niin että parannetaan jatkuvasti sääntelyä, eh, mutta myös vältetään vääränlaista käyttäytymistä, kuten esimerkiksi protektionismia. Vaarana on se, että uudistuksista luovutaan ja ryhdytään vain suojelemaan omia etuja. Ja tämä tulee olemaan läsnä, tämä vaara niin pitkään, kun alijäämät ja laina, lainamäärät rajoittavat meidän kasvukapasiteettiamme. Joten tänä päivänä meidän tehtävänämme pitäisi kaikista näistä syistä olla sellaisen globaalijärjestelmän edistäminen, joka palkitsisi avoimuudesta ja markkinavetoisista strategioista ja tällainen tällaisen avoimen, ulospäin suuntautuneen markkinan, sitä pitäisi, markkinoita pitäisi myös suojata globaalilla tasolla. Ja kauppankäyntijärjestelmien täytyy selvitä hengissä näiden uudistusten kynsissä. Toinen huomioni sitten liittyy tarpeeseen saada aikaiseksi toimiva globaali järjestelmä, sellainen, joka toimii kestävästi eikä vain hetkeä. Meillä täytyy olla sellainen järjestelmä, joka tehokkaasti toimii pitkään, pitkän ajan. Ja tämä voidaan toteuttaa uudistuksilla, jos uudistukset ovat sellaisia, joissa otetaan huomioon globaalin pelin eri, kaikkien eri toimijoiden näkemykset. Ja tässä ovat tietysti mukana myös köyhimmät, maailman köyhimmistä kolkista. Kokemushan osoittaa, että kun jonkun etuja ei suojella, no ei kenties pelkästään suojella tässä sanana vaan, mutta ei oteta huomioon globaali, globaalissa ratkaisuissa ja järjestelmissä, niin silloin nämä, joiden etuja ei huomioida, he haastavat tämän järjestelmän. Viimeiseksi, hyvä puheenjohtaja, vielä haluaisin tuoda esille sen, että jos nyt oikein luin tätä asiakirjaanne ja olen yhtä mieltä tästä uudesta globaalista rahoitusjärjestelmästä, miltä se näyttää, niin tämä pitkälti vielä on vasta syntymässä. Tänä päivänä meidän pitäisi identifioida uuden järjestelmän tärkeimpiä piirteitä. Ja silloin meidän täytyy tänä päivänä eritoten, kun jo tunnemme ne vaarat, joita on rahoituskriisissä, reaalitaloudessa ja se, siinä, että tämä johtaa suureen velkaantumiseen. Sitä halutaan välttää, niin uuden järjestelmän vahvana piirteinä pitäisi olla sen kyky antaa perustavanlaatuinen panos globaalille kasvulle ja välineitä säästämiselle ja vaikka pääoma onkin kallista, niin täytyy pystyä rahoittamaan kasvua ja täytyy olla välineitä, joilla pääoma suunnataan parhaisiin, äh, parhaisiin käyttötarkoituksiin. Ja lopuksi vielä lyhykästi toteaisin, että meidän pitäisi yrittää tässä nyt saada aikaiseksi parempi tasapaino riskinhaun ja toisaalta sitten kasvuhalun välillä. Minun mielestäni nykytilanteesta saattaa tulla tällaisia uudistuksia. Kiitoksia viimeisenä kollega Gottmanis. I would stress if... Minä yritän esittää asiani lyhyesti ja ytimekkäästi, kun olen viimeinen puhuja. Niin ensinnäkin mitä tähän tekstiin tulee keskeisin toteamus on, että veroparatiisit eivät aiheuttaneet kriisiä. Mutta täällä on viitattu useampaan otteeseen keinotteluun ja joku yrittää keinotella koroilla tai joukkovilkakirjoilla tai muilla, mutta kysehän on oikeastaan näistä rahastoista, jotka osallistuvat tähän. 75 prosenttia kaikista hedge-rahastoista ovat veroparatiiseilla sijoittautuneet, ja jos jotkut sanovat, että veroparatiiseilla ei ole mitään merkitystä tässä kriisissä, niin se ei pidä paikkaansa jos ne ovat veroparatiiseilla sijoittautuneita, niin kyse on eräänlaisista rahastoista, ja silloinhan emme voi puuttua tilanteeseen sääntelytoimenpitein. eivät ne niitä aiheuttaneet, mutta meidän täytyy pohtia, että mistä nämä operaatiot ovat peräisin. Niin tietenkin markkinat johtavat tilannetta, me olemme liberaaleja ja me emme vastusta sitä, että me markkinat toimivat Smith ja Gottmanis siis kylläkin, mutta ongelmana on se, että 75 prosenttia markkinoista ovat sääntelyn ulkopuolella. Ollaan nyt realisteja. Sitten toinen kysymys on se, että yritykset, olivatpa ne minkälaisia tahansa, niin ne voivat toimia Euroopassa, mutta niitä ei voida säännellä tai valvoa eri toimenpitein. Ja niin kuin tässä tekstissäkin todetaan, kyse on muun muassa AIG-tyyppisistä rahoituslaitoksista. Ja kolmas huomio. Toivoisin, että tässä olisi myöskin positiivisia asioita tähän tekstiin, niitä löytyy kylläkin. Muistan elävästi, että vuoden 2008 lopussa neuvoston kokouksessa ehdotettiin tätä asiaa. Paljon veroeuroja maksettiin Saksaan, Latviaan, Irlantiin, UK, Alankomaihin ja ties minne – mutta meidän täytyy muistaa, että mitä tapahtuu siinä tilanteessa, jos pankkeja ei pelasteta ja uskon vakaasti siihen, että silloin tilanne olisi vielä pahempi. Ja tähän hän liittyy tämä Euroopan sisäinen globaali ö, sääntely- ja valvontatoiminta. Ja sitten neljäs huomioni. Niin kysehän on oikeastaan siitä, että mitä jatkossa pitäisi tehdä. No, todettakoon, että olen ollut Yhdysvalloissa muutaman viikon ajan ja olen yrittänyt saada tietoa hevosen suusta. Ja tehän tiedätte, että tämä kirja Book of the Brink, hän toimi kriisin aikana valtiovarainministeriössä ja hän viittasi näihin henkilökohtaisen kiinelainoihin ja 55 miljoonaa kiinelainaa on allekirjoittu ja 13 triljoonaa on tämä kokonaisarvo. Ja me tiedämme, että kyse on 1,4-1,7 triljoonasta dollarista. Kukaan ei tiedä, minne nämä rahat ovat hävinneet. Tämäkin on huono asia ja olen vakuuttunut, että kriisi on tullut sitten Eurooppaan. Se on tuotu tänne ja me emme ole totta puhuen puolustautuneet tällaisia maahan ja Euroopan tuotuja kriisiä vastaan. Me reagoimme huonosti, kun katsotaan yhdysvaltalaisten pankkien taselukuja, niin ne ovat toimineet aika hyvin, mutta jos katsotaan Lehman Brothers juttua, niin luvuista käy selvästi esille, että kun korkotaso nousi, niin silloin lähdettiin vahvasti toimimaan ja me tiedämme, että suurin osa loppu hinnosta perustui keinottelun varaan. Ja Euroopassa tilanne on siitä, että kuinka monet pankit ja niiden roskapaperit ovat todellakin taseissa mukaan otettuja. Yksi asia on kuitenkin selvä. Me emme ole suojautuneet tällaisilta tuoduilta kriiseiltä. Meidän täytyy siis valmistautua tämän tyyppisiin tilanteisiin. Jatkoa silmällä pitää kiitoksia. Kiitoksia Kei, sitten yhteenpidon paikka. Having spent quite a lot of time. Niin oli erittäin rohkaisevaa, kun pitkään kirjoitin tätä, niin ihmiset ovat sitten todella lukeneet sen ja olen hyvin kiitollinen siitä ja samoin joistakin ystävällistä kommenteista. Haluaisin puuttua muutamiin seikkoihin, joita tuotiin esille. Mielestäni on tärkeää, että tämän tyyppinen asiakirja äh, tuo myös tiettyä ristiriitaisuutta. En odottanut, että kaikki olisivat yhtä mieltä kaikesta, koska varmasti monet omasta puolueestanikaan eivät olisi kaikesta yhtä mieltä. Ristiriita löytyy tietysti IMF, e liittyy tietysti IMFn e rooliin. Minä suuresti äh, kunnioitan Olivia Blanchottia, enkä usko, että hänen raporttiansa pitäisi henkilökohtaisena asiakirjan tässä nyt täysin jättää syrjään. Minun mielestäni kahden prosentin inflaatiotaso on ollut hyvin pitkään jo ö, valloillaan. Ja sitä ei pitäisi hakata kiveen, kun ajatellaan, miten maailma on viime vuosikymmenen aikana muuttunut. Kenties meidän todella täytyisi nyt, niin kuin hän sanoo tässä, miettiä uudelleen asioita. Kenties puoli prosenttia ei nyt maailmaa kaataisi tässä. Se antaisi meille hieman enemmän liikkumavaraa. Olisi hyvä, jos tässä keskusteltaisiin ja tulisi hieman enemmän analyysiä. Tämä voisi olla ihan terveellistä, joten en toivoisi, että tässä nyt menisi hänen asiakirjansa suoraan roskikseen. En ole välttämättä kaikesta tästä yhtä mieltä, mutta keskustelu on tärkeää. Sitten BKT ja velkarat, suhde ja Maastrichtin kriteerit. No minun täytyy jälleen sanoa, että tässäkin on hieman ristiriitaa. Minähän en ole euroalueen jäsen. Kenties on epäreilua, että tähän tässä oikein reilusti toimin. Mutta kenties meidän täytyy hieman äh, hieno äh, säätää ja räätälöidä yksittäisissä jäsenvaltioissa näitä järjestelmissä. Minä epäilen, että se mikä on Kreikalle hyvä ei välttämättä ole osoittautunut Saksalle niin loistavasti, joten kenties tässä pitäisi hieman hienovaraisemmin näitä käsitellä. Ei minä nyt sano, että joka ikiselle jäsenvaltiolle äh, BKT velkasuhdetta räätälöitäisiin, mutta jos tässä nyt yksi koko sopo, sopi kaikille malli ei ole toiminut, niin meidän pitäisi avoimellisesti suhteutua myös asiantuntijoiden uusiin näkemyksiin. Tervansi ja monet muut eivät välttämättä ole koskaan veroparatiisikysymyksistä yhtä mieltä kanssani olemme näistä jo käyneet moninaisia keskusteluja. Enkä tiedä edes miksi oma maani yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat ovat niitä, jotka kaikista vähiten pelkäävät veroparatiiseja. Yritykset käyttävät veroparatiiseja rahastointiin ja erityisajoneuvoihin ja niin edelleen. No meillä on sellainen järjestelmä, että jos ulkopuolelle pel- piilottelee rahoja, niin silloin tekee jotain rikollista. Tämän vuoksi nämä ovat tällaisen veroneutraalisuuden välineitä meidän maissamme. Minä todella tässä nyt odotan innokkaasti näitä taistoja, joita edessä on, mutta suosittelisin, että kävisitte Keiman saarille ja näkisitte, miten hyvin säännellyt nämä markkinat ovat. Ne eivät missään tapauksessa ole sääntelemättömät. Ja jos joku korostaa, että veroparatiisit eivät tiedä, mitä ne tekevät, niin todella kyllä suosittelisin, että kävisitte katsomassa tällaista veroparatiisia. Ne ovat valtaisan säänneltyjä ja ne itse asiassa tekevät palveluksen meille, uskotte tai ette. Mitä tulee tämän asiakirjan äh, no seitsemän sivua on hyvin lyhykäinen. Meillä on monia raportteja, joissa on keskusteltu esimerkiksi näistä sosiaalisista aspekteista ja ajattelin tämän vuoksi keskittyä näihin rahoitus- ja talousosioihin. Tämä oli varmasti oikea tapa toimia, mutta uskon, että tässä on myös merkittäviä puutteita. Mutta kun ajatellaan nyt aika- ja tilapula, niin ehkä nyt oli ihan hyvä keskittyä näihin. Toivottavasti tämä nyt oli, jos ei muuta, niin mielenkiintoista luettavaa teille. Kiitoksia vielä mukavista kommenteista. Kiitokset Kei, kiitokset kollegat. Näin päätämme aamupäivän istuntomme, mutta muistutan, että iltapäivällä kun aloitamme kello kolme, niin aloitamme Euroopan unionin puutteellista koordinoinnista kriisin aikana, joten toivottavasti pääsette paikalle. Kiitoksia.